nyt alkaa tapahtua. Nyt alkaa tapahtua jotain. C'est bon? Parfait. Alors, euh, bonjour, bien... Huomenta kaikille. Tervetuloa kaikille. Ehdotan, että kohdassa 11 esityslistassa tänä päivänä, anna, niin kuin se oli, sovimme, annamme välittömästi puheenvuoron Erik Albertille, joka vastaa Ranskan stressivastaisen laitoksen johtamisesta. Tässä on kyse keskustelusta, joka meille kuuluu tähän mietinnön mukaan Karima Delin, jossa puhutaan eurooppalaisesta strategiasta vuodelta 2007-2012 terveydestä ja työterveydestä ja työturvallisuudesta. Herra Albert, annan teille välittömästi puheenvuoron. Euh, euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Voilà. Euh, je, je vais juste essayer de montrer que euh, au-delà de la sen lisäksi, että puhuttaisiin stressistä, niin suurempi kysymys tänä päivänä voisi olla yrityksissä löytyvä aihe, eli työsuhteet työpaikalla. Stress voi olla vain tämmöinen takana piilevä tekijä, joka liittyy työpaikan työsuhteisiin, henkilöstösuhteisiin, henkilösuhteisiin. Minä haluaisin tämän kunnioitettavan toimielimen, kunniakkaan toimielimen edessä kertoa teille siitä, että stressi on, on kyllä ihan ideologinen aihe ennen kaikkea, todella olemukseltaan ideologinen aihe. Minkä takia? Koska siihen sisältyy tiettyjä pakotteita, pyydän, että tulin myöhässä tänne. Se oli minulle myös stressiä aiheuttava tekijä. Hyvinkin suurissa määrissä alhaalla oli paljon ihmisiä, liikenneruuhkaa. Eli me joudumme tällaisiin tämmöisiin pakottaviin, meistä riiputtaviin tilanteisiin joka päivä, mutta meidän pitää kyllä sitten niin kuin, ottaa mittaa tästä stressistä ja se on yksilölle tämmöinen pakote, sitova tekijä. Kaikkihan on vähän pakotteita, emme me ole näistä kaikista vapaita. Meidän pitäisi pyrkiä vähentämään näitä pakotteita. Ja mitä voitaisiin Brysselin kaupungissa tehdä, että olisi vähemmän ruuhkia? Mitä äh, päästäisiin ajoissa Mitä parlamentti teki, että olisi vähemmän jonoa tuolla ovella joka aamu? meillä on tämmöisiä työyhteisöjä stressissä, voisimme vähentää näitä haittatekijöitä. Stressitekijä, olipa sitten haittatekijät mitä tahansa, jotkut yksilöt sopeutuvat paremmin, toiset huonommin ja kaikki riippuu viime kädessä yksilöstä, koska ne, jotka sopeutuvat huonommin, heidän pitää tehdä vain niin kuin muut, jotka sopeutuvat paremmin. Ja tässä meillä on hyvin liberaali käsitys stressistä ja stressitekijöistä. Kaiken tämän stressisanan takana on aina ideologinen konnotaatio ja haluan kiinnittää huomiota siihen. Se on yksi niistä syistä, miksi tästä aiheesta on, tässä aiheessa on edistytty hyvin huonosti viime vuosina eh, koska kaikki olivat sitä mieltä, että, että jos puhutaan enemmän näistä haittatekijöistä tai pakottavista tekijöistä yksilöiden välillä, niin sitten jos meillä on siis tämmöisiä teesejä esimerkiksi vasemmiston tai liberaalinäkemyksen mukaan, mikä on haittatekijä, sitova tekijä, tässä on tämmöinen kaavakuvio, jolla haluan näyttää teille, mikä mielestäni on keskeistä stressikäsitteissä. Tämä on tällainen stressin moniulottuvuuskäsite. Teillä on ihan ylhäällä kolme palstaa Siinä on viisi luokkaa. Siinä on sitten eh, ennalta siellä on ensiksi nämä parametrit, jotka voivat jollain tavalla ennakoida seurauksia, eli stressistilanteita, joihin yksilö voi joutua. Näissä ennakoivissa tekijöissä on viisi eh, kategoriaa. Ensimmäinen on, eh, liittyy sosioekonomisiin ja sosiodemografisiin tekijöihin. Jos te olette nainen, matala palkka, tulotaso, yksineläjä, la, yksinhuoltaja äiti, teillä on enemmän stressitekijöitä kuin vastaavasti naimisissa olevalla miehellä, jolla on hyvä palkkataso. Sen jälkeen tulevat sitten geneettiset henkilökysymykset, eli meillä on jokaisella oma geeniperinnämä, joka vaikuttaa siihen, miten me ennakoidumme näihin tilanteisiin meillä on luonteenpiirteemme ja geenitekijämme, eli miten me suhtaudumme itse kukin stressiin. Sitten meillä on life events, eli elämän sattumat ja tapahtumat. Se mihin tapahtumin jouhmella lapsi sairastuu, parisuhdeongelmia, auto-onnettomuus. Kaikki nämä aiheuttavat enemmän tai vähemmän stressiä. Nämä kolme parametria vaikuttavat siihen, että ei niihin voi vaikuttaa. Ne, niiden läpi pitää vain mennä, ne pitää elää ja kokea. Eli meillä ei ole mitään vaikutusta näihin vaikutusvaltaa näihin. Sitten meillä on ammatilliset stressitekijät, parametrit, palaan siihen tuonnempana. Tämähän kiinnostaa meitä ehkä enemmän. Sitten kolmas kategoria on elinolosuhteet, mm, mikä on teidän eh, elämän hygieniat, harjoitatteko urheilua, mikä on ne nukutte yönne hyvin, syöttekö hyvin. Eli kaikki nämä asiat, joita, joista olemme tietoisia, mutta joita emme aina noudata asianmukaisesti, nämä ovat ne kaksi ulottuvuutta, eli elinolosuhteet ja ammatillinen ympäristö. Kyllähän kollektiivisesti voi toimia myös yksilökohtaisesti. Sitten täällä on kolmas pilari. Se on coping englanniksi, eli miten, miten suhtaudutaan stressiin, miten siihen miten itse kukin arvioi oman stressitilanteensa, sehän on subjektiivinen arviointi, ja myös kun tämä tilanne on arvioitu, miten minä sitten hallitsen minun tunnetilojani, koska tunnetilathan vaikuttavat paljon stressinhallintaan. Yksi tekijä, joka on ratkaiseva, on yhteiskunnallinen sosiaalinen tuki. Tutkimuksissa on voitu osoittaa, että jos teillä on hyvä yhteiskunnallinen tukiverkosto, teidän kykynne hallinnoida stressiä se on erittäin tärkeää. Ja palaan tähän, kun käsittelen tätä asiaa yrityksen kannalta. Mitkä ovat stressin seuraukset? Se on terveysriski. Tehän tiedätte, että stressi itsessään tänä päivänä ei ole taudiksi mielletty, vaan se on riskitekijä, niin kuin kolesteroli jos on kolesterolia, jos ylittää tietyn kolesterolitason, niin siinä on sitten riskitekijä, mutta jos kolesterolitaso on liian korkea, niin se ei ole itsessään tauti, vaan se on vaaratekijä ter- yksilön terveydelle. Meidän täytyy ajatella, mikä on hyvinvoinnin tai ja meidän pitää ajatella, miten nämä kaikki sitten laukaisevat stressin tehän näette, että suuri riski, joka ammatillisessa stressissä piili on siinä, että miten voidaan mitata näiden yksilöiden mielentilat, mielialat. Oletteko te oletteko vähän hyvin paljon vai, vai normaalisti stressaantuneita? Tässä on vielä äh, näitä ennustekijöitä, jotka ovat stressitekijöitä ja miten me sitten vedä, teemme yhtäläisyydet stressitekijöiden ja yksilön olotilan välillä, niin tässähän on, tämä on hyvin harhaanjohtava malli, virheellinen malli, koska ei esimerkiksi ammattitilanteessa voida hyödyntää näitä parametreja, joilla on hyvin tärkeä painoarvo yksilön stressitilaan mitä minä tässä nyt yritän teille viestittää on se, että on erittäin tärkeää mitata stressin määrää, mutta pitää myös tajuta, mikä on yksilön olotila, mikä on riski, kuka kärsii, miten kärsitään, kuinka paljon kärsitään, mutta täytyy myös olla valppaana siihen kytköksen liitännän suhteen, että kun mitataan työperäistä stressiä, niin silloin voidaan todeta, että työ stressaannuttaa ihmisiä onko, voidaan tätäkin käsitellä hyvin korkealla tasolla. Vähän provoka- provokatiivisessa mielessä haluaisin korostaa yhtä keskeistä tekijää stressiasiassa. Stressi merkitsee sopeutumiskustannuksia näihin, näihin haittatekijöihin. Eli mitä on stressi, kuinka paljon se maksaa meille, että sote sopeudun uuteen vaikeaan stressitilanteeseen, jossa on näitä haittatekijöitä. Meidän täytyy ajatella, että tämä sopeutumiskyky, sopeutuvuus, joka on meille elintärkeä kysymys, tämä sopeutuvuus on suoraan yhteydessä siihen tiettyyn kouluttautumiseen, että me haluamme sopeutua. Mikä tämä sopeutuvuus? Se tarkoittaa sitä, että sinä päivänä, kun ei ihminen enää sopeudu, eikä ei haluta kannustaa ihmisiä sopeutumaan, niin mitä silloin tapahtuu? Niin silloin hän menettää tämän sopeutumiskykynsä. Mitä se tarkoittaa, että yrityksessä, jossa on jätetty ihmiset siihen tilaan, että eivät he stressaannu yhtään. sanoo, tehkää samaa työtä, älkää muuttako mitään tavoissanne vuosien ajan. Nämä ihmiset ovat menettäneet kaiken sopeutumiskykynsä. Ja ihan pienikin stressitekijä, äh, stressitekijästä tulee heille suunnaton haitta sopeutumista ajatellen. Eli tässä täytyy nyt vähän varoa. Se ajatus, että ei yrityselämässä olisi stressiä aiheuttavia tekijöitä, niin se on tämä eläkemalli jossain mielessä. Eli voidaan ajatella, että ei ole mitään sitovia haittatekijöitä, ja kun ei tarvitse enää sopeutua, niin silloin varsin ripeästi voi menettää nämä sopeutumiskykynsä. Kun me elämme maailmassa, jo, jossa pyydetään yhä enemmän sopeutumaan, niin silloin kyllä yhtäkkiä ollaan tilanteessa, jossa hyvin nopeasti e, ihminen, ihmisen olotila järkkyy. Tark- korostan sitä, että stressi on täysin subjektiivinen ilmiö. Sitä on sen vuoksi vaikea mitata. Mutta mikä meitä stressaa? eihän ne ole, eihän ne ole nämä pakotteet, vaan miten me miellämme nämä pakotteet tai haittatekijät. Nämä havainto, havainnoiminenkin on tunneperäistä. Meidän pitää laittaa vaakakuppiin minun oma havaintoni näistä pakotteista ja minun oma, miten minä miellän sen oman kykyni pystyä toimimaan. Pystynkö toimimaan öö, tässä stressin, stressitilanteessa, miten otan mittaa stressistä, pystynkö toimimaan, kykenenkö toimimaan ja mikä, mitkä ovat ne pakotteet, joiden alaisiksi olen joutunut. On hyvin tärkeää ymmärtää, että mitä yritysmaailmassa tapahtuu. Me olemme anteeksi, siellä on kokonaan poistettu näiden ilmiön avulla, joita kerroin, on pyritetty poistamaan työntekijöiltä tämä oma hahmottamiskyky toimia – meillähän on mahdollisuus tämmöisessä uhristamistilassa. Mitä me haluamme uhristaa työntekijöitä työolosuhteista? Työ... Jos, mitä enemmän te tunnette itsenne uhriksi, niin sitä enemmän tämmöinen miel- mieleyhtymä stressistä kasvaa käsitys omasta stressitilasta kasvaa. Yksikö, joka on sitä mieltä, että hän on järjestelmän uhri, hän ei pysty toimimaan, hänellä ei ole keinoja toimia, hän on yksilö, joka itse mieltää oman stressinsä paljon suuremmaksi, koska hän miettii, että pystynkö nyt toimimaan tämän pakkotilanteen edessä. Tämä on ilmiö, joka on systeeminen tästä uhristamisesta ja silloin stressi vain kasvaa kuin lumipallo. No sitten puhuin tässä äsken työpaikan henkilösuhteista. Olen tutkinut tätä asiaa, työstänyt tätä useissa eri yrityksissä, työpaikoilla, kansainvälisellä tasolla ja kansallisellakin tasolla tietysti. Voidaan havaita, että työ, henkilösuhteet ovat huonontuneet huomattavasti viime vuosina palkansaajien ja yrityksen johdon edustajien välillä. Jos ajatellaan, miten jos meillä on yritysjohtajia ja osakkeenomistajia, jotka arvioivat vain tilanteen, tilannettaan yrityksen arvon mukaan lyhyellä aikavälillä. Miten se vaikuttaa siihen, miten investoinnit palautuvat lyhyellä aikavälillä? Eli tässä, ajate, tässä taas uhristetaan kaikkia muita tahoja. Viimeisten tutkimusten mukaan, jos ajatellaan näiden yritysten muita osapuolia, yhteistyöosapuolia. Tämä on ranskalainen tutkimus. 65 näistä yhteistyöosapuolista on sitä mieltä, että äh, heidän omat etunsa eri, olivat erilaisia kuin yritysjohdon edut. Eli joka kerta kun yritysjohto tekee päätöksen, niin nämä yhteistyöosapuolet ovat sitä mieltä, että yrityksen johtaja tekee ensisijaisesti päätöksen omien etujensa pohjalta eikä yrityksen etujen pohjalta ja kannalta. Ja jos tämmöinen uhritunne syntyy, niin se on hyvin vahva, se on hyvin voimakas. Minä olen rahoituksellisen järjestelmän uhri, jossa minulla ei ole mitään vaik- toimintamahdollisuutta, vaikutusmahdollisuutta. Minä joudun vain kestämään, läpikäymään kaiken tämä. Toinen asia on se, miten nämä organisaatiot ovat kehittyneet Tällä, tänä päivänä näiden järjestöjen vahvat linkit ovat seuraavat. Voitaisiin antaa muitakin linkkejä kohtia, mutta mainitsen nyt vain ajan puutteen takia kolme. Ensinnäkin Meillä on, me haluamme yksilöllistää jokaisen suorituksen, jokaisen panoksen. Niin ollaan viedetty mahdollisimman pitkälle se, että se on ratkaisevaa silloin, kun arvioidaan yhteistyöosapuolia. Ei ole enää kyse yhteistyöstä, vaan yksilötyöstä. Eli halutaan eristää tämä yksilöyrityksessä. Näin ollen ei enää ole mitään suurempia aiheita, tämmöisiä suuren luokan kysymyksiä mikä on yhteiskunnallisen vuoropuhelun nykyinen laatu. Ei puhuta, minä en enää kuulu mihinkään yhteisöön, minä olen aivan yksilöitynyt ja sen takia tämä yhteisöllinen sosiaalinen vuoropuhelu ei kosketa minua enää, näin ajatellaan. Minä vain ajattelen itseäni suhteessa yritykseen. Tässä on kyse työpanoksesta, työsuorituksesta, mutta halutaisin tietysti hyvin tasapainotetut työpaikkahenkilöstösuhteet suhteessa yritykseen, mutta näin ei enää ole. Toinen suuri tendenssi kaikissa yrityksissä vallalla tänä päivänä on, on prosessi tai organisoituminen. Voitaisiin puhua yrityksen uudelleen teiloristamisesta, koska tässä ainakin Ranskassa se on johtanut moniin draamoihin. Ajattelen tässä ensis, ensinnäkin näitä joukko itsemurhia, joita on tapahtunut tietyissä ranskalaisissa suuryrityksissä. On kyse prosesseista, säännöistä, joita, joita kaikkien on noudatettava ja yritysjohto on laatinut nämä säännöt. Kaikista on päätetty etukäteen tämän prosessin sisällä jo. Ja tässäkin nämä yhteistyöosapuolet ja yritysjohtajat ovat toimeenpanevia henkilöitä. Eli teillä on vain toimeenpanevia henkilöitä yrityksissä te, eli silloin myös itsekin korostatte tätä omaa uhriasennetta ja uhritunnetta, ja näin ollen se lisää myös teidän omaa hahmottamista omasta stressistänne. Ja jos ajatellaan myös näiden yhteiskunnallisten tukien poistamista, niin silloin tämän avullahan voitu paremmin <clears throat> hoitaa stressi, mutta nyt ihminen kysyy, kenen puoleen voin kääntyä, kun minun pitäisi vain yksinkertaisesti puhua jonkun kanssa, saada apua ja voida keskustella jostakin jonkun kanssa. Tuolloin se, e, että nämä toiminnot on jo prosessoitu tässä management line, eli yritysjohdon linjauksen sisällä, eli pyritään vähentämään kokonaisvaltaisesti ne työtehtävät, joita yksilölle on osoitettu, vaan sanotaan, että sinun täytyy, se, täytyy tehdä vain tätä. Te, kaikki, mitä sinun pitää tehdä, pitää tehdä, se on vain tämä yksi ainut tehtävä. Silloin on poistettu se varaventtiili, joka oli muiden kollegojen, ehkä yritysjohdonkin taholta tuleva tuki. Kolmas kohta, joka minusta on erittäin tärkeä, joka selittää näitä työpaikalla olevia ö, työhenkilöstösuhteita, se on se suunnaton ero piilevä ero, joka löytyy yrityksissä erilaisten sukupolvien, eri aikaisempien sukupolvien halussa päästä eteenpäin, mutta samanaikaisesti äh, sanotaan, että ihan, että halutaan ehkä vähemmän hierarkiaa, mutta sitten kuitenkin tänä päivänä meidän on erittäin vaikea hoitaa näitä tietyn sukupolven äh, urakehityksen äh, loppu viimeisiä vuosia. Ja nyt, seura- nyt seuraavaksi haluaisin antaa teille vaatimattomasti jotakin ajatuksen aihetta. Ei stressissä voi unohtaa yhtä asiaa, eli miten voitaisiin mitata. Minä halusin stressistä teille sanoa, että meidän pitäisi pystyä mittaamaan, arvioimaan stressiä, mikä on työperäisen väestön, työväestön stressitila, stressiolotila. Meillä on indikaattoreita, jotka ovat tärkeitä. Mitkä ovat tärkeimpiä indikaattoreita, joiden avulla voidaan seurata työssäkäyvän väestön olotilaa suhteessa stressiin. Työterveysriskit ovat tänä päivänä enemmänkin henkisiä kuin fyysisiä. Ne ovat siirtyneet fyysisestä henkisemmälle puolelle. Ja silloin kyllä rajoja on työnnetty huomattavasti pidemmälle. Minä sanon, että stressi on subjektiivista ja silloin stressin rajat eivät, hahmottuva, eivät hahmotu kenellekään selvästi, vaan rajat vain loittenevat. Kun on fyysisesti stressaantunut, niin kyllä sillä itse kukin tietää, missä rajat ovat. Fyysiset rajat löytyvät helposti, mutta tänä päivänä, kun on kyse psyyken kysymyksistä, kysymyksistä, niin ne eivät ole niin itsestäänselviä, näkyviä ja tuntuvia. Sen takia pitää ehdottomasti voida mitata stressiä. Ka- siinä on kaksi keskeistä tekijää. Meidän pitää eriyttää, mikä on yhteisöllistä ja yksilöllistä Meillä on yksilöllistä stressiä, joka on yksilöllistä, individuaalista, ilman että pitäisikö vai pystyä vaihtamaan eri pakotteet. Meillä on myös kollektiivista stressiä työpaikoilla ja silloin pitää kysyä, mitkä ovat ne pakotteet, jotka vaikuttavat kaikkien yhteistyötekijöihin, kaikin yhteisön ihmisiin. Meidän pitää ajatella kaikkia näitä ulottuvuuksia, jotka ovat tärkeitä. Toinen tärkeä asia on se, että yrityksessä aina on äh, yksi osa työntekijöistä, jolla menee huonosti ja toisella osalla menee hyvin. Meidän pitää ajatella tätä kokonaisvaltaisesti tätä stressiä, koska yksi osa voi olla täysin tehotonta. Meidän pitää ajatella, mikä on stressitekijä sillä työväestöllä, jolla muutenkin jo menee huonosti. Joitakin ehdotuksia sitten henkilösuhteista työpaikalla. Ensimmäinen asia. Voyez bien que dans la tension entre les parties te näette tässä, kun on kyse osapuolista ja yrityksen rahoittamisesta, meidän, pystyä, pystyä, meidän pitää pystyä palauttamaan yritykselle lakisääteiset verotukselliset keinot, joiden avulla se voidaan saada yrityksen tämmöinen yrittäjyyshenki, joka olisi niin rahoituspainotteista, voitaisiin vain kieltää osakeostot. Eli joka kerta, kun yrityks, yritys haluaa ostaa uudestaan osakkeitaan tai ostaa osakkeita, niin silloin kaikkien osapuolien pitäisi tajuta, että tässä on kyse vain lyhyen aikavälin politiikasta ja halutaan suosia osakkeenomistajia yrityksen kustannuksella. Ja tällöin otetaan, saatetaan yritys vaaratilanteeseen kestävän kehityksen kannalta, koska jos halutaan kehittää, halutaan investoida lisää niin silloin tarkoita, sillä halutaan vain rikastuttaa yritysjohtoa, heidän osakesalkkujaan, myös osakkeenomistajien salkkuja, mutta tästä kaikestahan yrityksen toiminta riippuu. Ja tämä kyllä kuitenkin viime kädessä kasvattaa stressiä kaikki, mikä on sitten yritysten palkkausta, sehän on aivan oma suuren luokan asia. Tässäkin on semmoinen tunne, että vallitsee erittäin suuri ero haarukka sen välillä, jotka ovat tietyssä tulotasossa ja nyt, jotka ovat korkeammalla tulotasolla. Eli tuntuu, vaikuttaa siltä, että vain tämä tulotaso ja palkkaus kosket on tärkeää. Sitten meillä on vielä verotuskysymys. Tuntuu siltä, että verotus tällä hetkellä verottaa tätä keinot, keinottelupuolta kuin myös jakelupuolta. Eli toisaalta suositaan tässäkin tätä yrityksen raho, rahoittamista, koska se ei ole liian eriyttävää tässä kohdassa verotus. Se ei ole liian suosivaa tässä kohdassa, mutta meidän täytyy pystyä myös kompensoimaan mikä on yksilön oma suoritus, oma panos suhteessa yhteisön panokseen, jotta voitaisiin uudelleen äh, rakentaa tämä näiden kaikkien työntekijäosapuolten sosiaalinen ympäristö työpaikalla. Mitä sitten tulee urakehityksestä, uran kehityksen hoitamisesta? Urathan, ura kehitykset vaihtuvat paljon nopeammin. Meidän pitäisi tehdä paljon useammin yhteenvetoja urakehityksestä. Urat ovat paljon pidempiä, työ, työurat ovat paljon pidempiä, jolloin meidän pitää pystyä tarjoamaan työntekijöille mahdollisuutta vetää henkeä uransa aikana, antaa sabat, sabattivuosia, kuusi kuukautta, yksi vuosi. Esimerkkeinä meidän pitäisi myös pystyä hallinnoimaan täysin eri tavalla näitä työurien loppuvuosia. Jotkut ansaitsevat enemmän uransa loppuvaiheessa, mutta ovat vähemmän tuot, tuottelia, tuottavampia. Meidän pitäisi pystyä hyödyntämään tätä uran loppu, työuran loppuvaiheita pyrkiä tutkimaan sitä, millä tavalla voidaan ajatella yrityksen toimintaa niiden kohdalta, jotka eivät ole niin tuottavia nimenomaan uran loppuvaiheissa. Vielä yhteenvetona pitäkää varanne, ettette ole liian ideologisia tai liian ö, yksinkertaistavia. Meidän pitää muistaa tämä, mikä piilee stressin takana, miten siihen liittyvät kuitenkin kaikki suhdekysymykset. Työperäinen stressi on erittäin ääs tuore aihe. Suurimmassa osassa Euroopan maita ei ole mitään yliopiston oppituoliakaan vielä tästä aiheesta. Tämä on erittäin monisyinen aihe, koska meillä ei ole tarpeeksi tieteellistä tietopohjaa tähän pystyä tutkimaan sitä. Meillä pitäisi saa olla ensimmäinen, ensinnäkin yliopistolliset oppituolit, jotta voitaisiin lähteä asianmukaisesti tutkimaan työperäistä stressiä, mikä, ja siihen liittyy myös työterveys. Kiitos. Merci beaucoup. Nous avions euh, euh avant-hier. Kiitoksia. Äh, meillä oli näkemysten vaihto eilen Euroopan komission äh, äh, suojeluasiantuntijan kanssa ja siinä puhuttiin juuri, että on tiettyjä luotettavia indikaattoreita, joiden avulla voitaisiin tosiaan puuttua asiaan talous mielessä. Tämä on todellakin meidän äh, kenttäämme. Haluaisin tästä antaa esittelijä Karima Dellille ensimmäiseksi puheenvuoron sen meidän äh, varapuheenjohtajamme mm, Thomas Mann. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia kovasti tästä alustuksesta. Uskoakseni eh, nyt kun puhutaan stressistä, niin meidän täytyy analysoida niitä eh, tilannetekijöitä, jotka vaikuttavat stressiin. Ja minun mielestäni tässä tilanteessa puuttuu nyt se, miten toimittaisiin, jotta ennaltaehkäistäisiin ja vähennettäisiin stressitilanteita. Kaikki ennaltaehkäisevä politiikka, se on sellainen asia, jota ei eh, kovinkaan käsitelty teidän alustuksessanne. Voisitte palata siihen Stressi on todellakin merkittävä elementti tässä. Ja toinen kysymys on työn järjestäminen ja organisointi. Johtamismalli on muuttunut aivan täysin. Tällä hetkellä on tiettyjä malleja, jotka otetaan käyttöön ilman työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua. Muistuttaisin vielä, että liika stressi vaikuttaa tehokkuuteen sekä yksilö- että joukkotasolla. Te puhuitte näistä oppituoleista, mutta minun mielestäni Tämä mainitaan myös mietinnössä. Pitää mennä vielä pidemmälle. Meidän pitää kouluttaa tulevia johtajia korkeakouluissa näistä stressiasioista, myös yritysjohtoa pitää informoida työstressistä. Eli miten hallita stressiä, tämän tyyppisiä koulutuksia pitäisi lisätä tiedostusta tässä asiassa. Minulla on tässä kolme pääkysymystä. Tässä teemme töitä eurooppalaisen strategian parissa. Haluaisin tietää, mitä te olette mieltä. Oletteko sitä mieltä, että työperäinen stressi Otetaanko se riittävästi huomioon eurooppalaisessa politiikassa tällä hetkellä? Oletteko sitä mieltä, että mikä on teidän kantanne vuoropuhelusta stressin osalta ja miten pitkälle pitäisi mennä, pitäisikö mennä pidemmälle tässä. Ja kolmanneksi, oletteko sitä mieltä, että lainsäädäntö vaikuttaa myönteisesti tähän työperäiseen stressiin ja siihen liittyviin kysymyksiin? Ja sitten nämä direktiivit, ne olisivat peräisin juuri eurooppalaisista sopimuksista työmarkkinaosapuolten kesken joko Onko, onko tällaisiin tarvetta tällä hetkellä? Minun mielestäni tällainen direktiivi nyt tarvittaisiin, mutta mitä te olette mieltä asiantuntijana? Eikö sellaisen aika olisi juuri nyt? Kiitos. Kiitos. Meillä on nyt tässä näitä pakottavia haittatekijöitä. Stressi vain kasvaa. Stressiolotila nousee. Meidän täytyy ehkä ruveta kohta mittailemaan. Täällä on edustaja Thomas Mann, Rova Mahan, edustaja Händel pyytäneet puheenvuoron, vai haluatko muut käyttää puheenvuoron? Ei näin, ei vaikuta siltä, eli voin sulkea tämän. Aloitan sitten Michelistä. President. Kiitos rouva puheenjohtaja. Viele Erkenntnisse, die gebracht haben. Ich glaube... Kiitos puheenjohtaja. Saimme tässä arvokkaita tietoja. Eh, herra Albert, teillä on tässä nyt erinomainen eh, tilaisuus tavata ihmisiä, jotka todella osaavat käsitellä stressiä. Nimittäin meidän avustajamme he istuvat tuolla salin takaosassa, työskentelevät äärimmäisen stressin alaisena joka päivä päivittäin auttavat meitä jäseniä, pitävät meidät ajan tasalla ja todella avustajamme hemmottelevat meitä. He eivät myöskään äh, pääse ikinä rutinoitumaan. Heille asetetaan aina uusia vaatimuksia. Ja täytyy kyllä sanoa, että heitä voi tuijottaa tuntikausia ja sanoa, että hyvä luoja sentään, että tuollaisia ihmisiä onkaan olemassa. Niin, sitten tietenkin on kaikki politiikan ulkopuolella. Tärkeintä stressin torjumisessa varmaankin on se, että täytyy ikään kuin arvioida itseään ja työntekijänä on ehkä vaikea arvioida itseään. Jos ei pysty arvioimaan itseään, niin syntyy suuria ongelmia. Mielestäni yksi kaikkein tärkeimpiä päätöksiä stressin purkamisessa arjessa on se, e, että käymme vuosittaiset kehityskeskustelut työntekijöidemme kanssa. He pelkäävät näitä keskusteluja, ajattelevat, voi hyvänen aika sentään, minut varmaan lynkataan, minä olen ollut niin huono, mutta näin ei suinkaan ole. Ja on hyvin tärkeää, että saa tätä palautetta johtotasolta, omalta päälliköltään sekä myös kollegoilta. Ja näin ymmärtää myös ja näkee itsensä aivan toisin. Jotkut olivat sitä mieltä, että tai halusivat kuulla paljon ja toiset taas, että no en halua kuulla tämän enempää. Jotkut sanoivat, että minä olen saanut aikaan tämän, tämän, tämän ja asia, ovat hyvin asiallisia ja toiset taas näyttävät enemmän tunteitaan. Tämän lisäksi toteaisin, että me olemme aina halunneet luoda tilaa luovuudelle – niin, että meillä on mahdollisuus luovuuteen. Esimerkiksi joku tila, jossa on mahdollisuus esimerkiksi työryhmissä todella tuulettaa itseään, sanoa, että se mitä sinä teit, niin se ei mielestäni ollut okei. Okay tee seuraavalla kerralla toisin. Tai että yritykset tekevät viikonloppumatkoja. Jotkut, jotka suhtautuivat kielteisesti yritykseen, totesivat, jaha, ja nyt viedään vielä vapaat viikonloputkin. Mutta me halusimme pikemminkin poistua tavallisesta arjesta ja näin saada luovuutemme liikkeelle. Tai se, että luodaan kaunis ympäristö, vaikkapa vehreyttä, vihreyttä työympäristöön, puita ja lampia. Ja kaikki tällainen voi olla hyvin tärkeää. Lisäksi kokeilimme tällaisen stressi välittäjän nimittämistä ja tämä oli kiertävä toimi. Joku ei välttämättä tähän toimeen soveltunut, mutta kuitenkin tämä oli hyödyllistä sekin. Eli Tästä arkistressistä pääsee parhaiten luomalla aivan uusia tilanteita, aivan uusia mahdollisuuksia. Ja nämä kyllä purkavat sitä stressiäkin. Ja näin stressistä voi tulla myönteinen asia. Rouva Moran. Kiitos rouva puheenjohtaja. Haluaisin ensin kiittää teitä, että järjestitte tämän kuulemistilaisuuden, joka on varsin mielenkiintoinen. Minä haluaisin, että saisimme tästä myös asiakirjat haltuumme siitä, mitä Karima sanoi. Jatkan samoilla linjoilla, kun hän puhui stressin ennaltaehkäisystä. Te ette kuitenkaan puhuneet, herra Albert, te sanoitte varsin sattuvasti, että me, meillä pitää olla hyvin sopeutuvia työntekijöitä ammatillisessa elämässä, mutta ette puhunut mitään koulutuksesta. Peruskoulutuksessa olisi äärimmäisen tärkeää löytää jo koulusta asti, että lähdettäisiin kehittämään tätä sopeutuvuuskykyä, josta puhui Thomas Manaskettäin, ja että sen jälkeen siitä puhuttaisiin myös kotitalouksissa, mutta erityisesti yrityksissä, mutta lapsuudesta lähtien, jos ajatellaan koulutusta, kasvatusta, niin kyllähän meidän kasvatuskoulutusjärjestelmässä usein äh, unohtetaan lasten sopeuttamis, sopeutuvuuskyvyn kehittämistä. Sitäkin pitäisi pohtia ehkä enemmän yhdessä. Toinen kohta on on se käsitys, joka meillä itse kullakin on omasta itsestämme. Thomas Manhan sanoi äsken tästä jotain, kuinka tärkeää on muiden katse omaan itsemme, miten me tunnemme itsemme ja miten voimme itse tiedostaa oman kehityspotentiaalimme ja voisimme miten meidät hahmotetaan. Se voi olla joskus hyvin rauhoittavaa ja kannattavaa. Me elämme aika sulje tämmöisessä laatikoidussa elämässä ja usein halutaan rajata tätä mahdollisuutta tutustua paremmin omaan itsensä ja miten voidaan mieltää muiden katseet oman itsensä ja miten hahmottaa oman itsensä. Miten voisi parantaa tätä ö, kaksi kahden suuntaista ulottu, to, toimintaulottuvuutta. Te osoititte hyvin, että stressi voi olla yhteisöllistä tai yksilöllistä ja että meiltä puuttuu kokonaisvaltainen lähestymistapa yhteiskunnallisessa vuoropuhelussa väen ja työmarkkinavälisten, työmarkkinaosapuolten välisessä vuoropuhelussa varsinkin voidaan nähdä, että ammattiliittojen vaikutusvalta on heikentynyt. Se on ollut paljon vahvempi ja tärkeämpi ja ennen muinoin kuin nyt se voisi olla vahvempi. Se ääni voisi olla kuuluvampi, jos se tiedostettaisiin ja tunnettaisiin paremmin yritysmaailmassa Maksetaanko tässä nyt yksilötasolla siitä, että tämä yrity, kokonaisvaltainen järjestö eli ammattiliitto on heikentynyt yrityksen piiriin? Kiitos ennen kuin siirrymme tähän äänestysstressitilanteeseen Thomas Hendel ja Serkkas sen jälkeen. Thomas Mann erinomaisesti kuvaili, mikä, mitä monissa yrityksissä tapahtuu, miten stressiä, tätä arkistressiä pyritään torjumaan. Ja kyllä tämä kaikki on oikein ansiokasta, mutta pelkään hiukan, että tästä tulee pikemminkin sitten tällainen, tai tämä ei auta tällaista jatkuvaa järjestelmällistä stressiä vastaan. Tiedän omasta kokemuksistani, että esimerkiksi keskijohdon äh, ikään kuin raamattu on nimeltään vain paranoidit selviytyvät. Se on siis kirjan otsikko. Tämä keskijohdon johtaja Andrew Gold on kirjoittanut, että järjestelmä ja koko organisaatio on pidettävä pelossa, jatkuvassa pelossa, koska vain näin saadaan aikaan menestystä. Mutta minä pelkään kyllä, että tämä pikemminkin sairastuttaa ihmisiä. Joten kysyisinkin asiantuntijoilta, että onko teillä kokemusta tai tutkimustuloksia siitä, että tällainen jatkuvassa pelossa eläminen viime kädessä johtaa pikemminkin siihen, jonka Euroopan tason erässä tutkimuksessa vastikään havaitsimme, että 30 prosenttia kansalaisista Euroopassa, eli 150 miljoonaa, kärsii jonkinnäköisestä psyykkisestä tai psykosomaattisesta oireistosta. Eli saatoitteko omassa tutkimuksessanne saada vastaavia yhteyksiä selville ja vastaavia tuloksia? koska sitten meidän täytyy kyllä tässä direktiivissä todella toimia myös tämän asian suhteen. Yksi juttu, sitä jäin hiukan kaipaamaan, ja tämä on kolmas äh, kysymys tutkimuksessanne. Saksassa olen havainnut, että äh, kaikissa yritysten kokouksissa on ikään kuin mantrana se, että ei Siemens maksa palkkojanne esimerkiksi, vaan asiakashan teidänkin palkkanne maksaa. Eli yrityksen vastuu ikään kuin siirretään alaspäin ja alaspäin, mutta kuitenkaan tämä alataso ei saa tehdä päätöksiä ja tämä johtaa jatkuvaan stressiin ja pelkään, että monet ihmiset eivät tätä stressiä kyllä pitkään enää kestä. Saitteko tutkimuksessanne tämän kaltaisia tuloksia? Kiitos. Öö, merci. Kiitos. Alessandro Serkas ja Richard Falk, ja sen jälkeen lista on suljettu. Eh, Gracias. Kiitos. Kiitos ihan lyhyesti, puheenjohtaja. Tämä oli erittäin kiinnostava alustus. Kiitän siitä. Pari kysymystä, jotka minulle jäivät joka epäselväksi. Tässä pyrittiin todella näitä stressin vaikutuksia esittämään esimerkiksi juuri työuran aikana erillä aloilla, erillä ammat, erilaisilla ammattialoilla, jotka e, liittyvät esimerkiksi tuotantoon ja vaihtoon. Mutta entäpä sitten miljoonien e, ihmisten stressi, jotka, sellaisten ihmisten, jotka tekevät todella tällaista toistuvaa hyvin e, mekaanista työtä, Ähm, niin onko tämän tyyppisestä stressistä jonkinnäköisiä tutkimuksia, eli kun työ on vain tällaista äh, ei vaihtuvaa? Ja toinen kysymykseni Tietenkin sopeutuminen on avain stressin purkamiseen niin, että ihmiset äh, ovat joustavia, eivät äh, stressaannu. Mutta tämä on mielestäni kolikko, jolla on kyllä kaksi puoli. Eli eikö yritysten tulisi sopeutua myös työntekijöidensä tarpeisiin ja tämä stressi, äh, sen purkaminen sitä kautta, että ihmiset sopeutuisivat joustavuuteen ja muutoksiin, niin täytyy muistaa, että eiväthän ihmiset ole mitään robotteja. Eli pitäisi myös sopeutua heidän tarpeisiinsa. Eihän tämä voi olla vain yksisuuntainen tie. Kiitos. Ja musím říct. Kiitoksia kovasti. Haluaisin sanoa seuraavan asian. Aina kun näen äänestyslistan, niin minut valtaa stressi. Ja joka kerta, kun tarkastelen tätä valiokuntamme käytännettä, jonka myötä jokaisessa mietinnössä on noin 500 tarkistusta, niin silloinkin iskee stressi. Toiseksi, emmekö me ole jo pitkään tienneet, että nimenomaan tätä unionia pidetään viimeisenä esteenä ennen kuin tämä markkinoiden näkymätön käsi tarttuu. Emmekö me ole usean otteeseen tämän nähneet? En oikein tiedä, miksi ranskalaisia tämä niin ihmettyttää. Siis ammattiliittoja, ammattiliitot ovat tämän näkymättömän käden este, ja liittoja on pyritty rapauttamaan monissa jäsenvaltioissa. Enkä toivo, että kaiken jälkeen kirjoitamme vain direktiivin stressin torjumisesta. Bon, la diversité. No niin, monimuotoisuuttakin löytyy tämän valiokunnan sisältä annan teille nyt puheenvuoron, että voitte vastata hyvin synteettisesti kaikkiin kuultuihin kysymyksiin. Varmastikin ymmärsitte, että, että voi, saamme käyttöön teidän ja myöhemmin, voimme jakaa sen valiokunnan jäsenille. No niin. Täällä oli Karima Delin esittämät kysymykset, onko stressi riittävästi huomioitu selkeästi sanottu stressi on huomioitu hyvin tuoreena ilmiönä. On kyse pikemminkin ulkoisista tapahtumista ja laista, jotka vaikuttavat siihen, että stressi on otettu lukuun. Stressi on huomioitu ja yleinen mielipide on vaikuttanut siihen. Ainakin Ranskassa on näin. Ranskassa oli telekomyhtiön ö, lukuisat itsemurhat, jotka vaikuttivat siihen, että stressi todella miellettiin vakavaksi tekijäksi ennen kuin työmarkkinaosapuolet eivät päässeet sopuun. Ei siellä juuri mitään mm, tapahtunut, mutta mitä minä tänä päivänä tämän hahmotan? Tässä on kyse aika paljon kosmeettisista kysymyksistä. Anne annetaan sellainen vaikutelma, tehdään pari-kolme sopimusta, mutta ei oteta esille keskeistä sisällöllistä perustavanlaatua olevaa kysymystä, mitkä ovat ne väestönosat, joilla menee todella huonosti ja ketkä eivät todellakaan pysty sopeutumaan, joille kykyä sopeutua ja nämä pakotteet, yritykselliset, järjestölliset pakotteet vaikuttavat siihen, että tämä väestön, työntekijäväestöosa kärsii. On tehty kaikista vähin kosmeettinen korjaus, mitä saatettiin ajatella Eikö voitaisiin pohtia, minkälaista lainsäädäntöä tulee laatia. Pitää myös varoa, tai pitää muistaa se, että ei ole mitään universaalia vastausta tähän aiheeseen, eikä laki voi antaa kaikkea kattavaa universaalista, universaalia vastausta. Meidän pitää, meidän pitää tehdä tästä pakote, eli tämä ilmiö pitää huomioida, se pitää ottaa huomioon. Jos kaikki pystyvät mittaamaan, niin silloinhan pystytään antamaan selontekoja niin kauan kuin ne oli mitattu, kun voidaan vaan ehkä esimerkiksi luetella työtapaturmia tai tapahtumia, jotka voisivat olla stressipohjaisia ja stressiperäisiä. Voitaisiin sanoa, että meillä on 30 tapahtumia, seuraavana vuonna on 35, eli tilanne on huonontunut, eli silloin yrityksen pitäisi tehdä jotakin. Jos meillä on 25, niin tilanne on parempaan suuntaan menossa mitä edustaja Thomas Mann sanoi tästä kyseenalaistamisesta, se on ihan keskeinen ja tärkeä. Voisin sanoa, että yksi panoksista, joka meillä kaikilla on tässä pelissä, on meidän kykymme jatkuvasti ja säännönmukaisesti poistua tästä tämmöisestä mukavuuden vyöhykkeestä kun ei enää olla tällaisessa mukavuuden vyöhykkeessä eikä pystytä tuottamaan käytösmalleja, sitä tuotantotapaa, niin äh, silläkin on oma nimensä. Sitä kutsutaan tällä hetkellä vanhu vanhuudeksi. Mutta ei tässä ole kyse fyysistä iästä. Voi olla vanha 40-vuotiaana ja 70-80-vuotiaana voi olla vielä hyvinkin virkeä eikä vanha. Mutta ero siinä, ketkä ovat vanhoja, ketkä eivät, on kyse tästä kyseenalaistamisesta ja kykyä jatkaa, että voi, jatkaa, että voi omaksua uusia käyttäytymismalleja, sopeutua olemassa olevaan ympäristöön. Vanhuuden seuraus on sitä, että on täysin irti olemassa olevasta ympäröivästä todellisuudesta. Nämä ovat keskeisiä tekijöitä. Mitä Rova Maran sanoi peruskoulutuksesta ja koulutuksesta, se on ihan keskeistä. Se on varsin sattuvaa. Meidän täytyy ottaa huomioon lastemme kehitys on tällä hetkellä aika älyllispainotteista, ellen sanoisi täysin älyllispainotteista. Ja onnistuminen riippuu siitä, miten on opittu hallinnoimaan tunneälyä anteeksi, älyä eikä niinkään tunneälyä. Ja miten kymmenen vuoden aikana on opittu, mitä voidaan ennakoida lapsen yhteiskunnallinen onnistuminen, se ei ole kyse hänen älystä, vaan miten hän hallitsee tunneälyään, omaa tunnepohjaisia reaktioitaan ja stressin hallitsemista. Ja tätähän ei kehitetä koulussa. Tämä on keskeinen teema, koska totta kai me kehitämme lapsen intellektuaalisia älyllisiä kykyjä, ehkä vähän liikaakin, eikä tunneperäisiä niin sanottua tunneälyä. Mitä sitten tulee taas... Sur le fait que, euh, Miten me voimme hallinnoida stressin pelottavia tekijöitä? Miten, mitä enemmän puhutaan mitä enemmän meillä on toimeenpanevia henkilöitä, sitä enemmän meillä on yrityksiä, jotka eivät kasvata lisäarvoa, vaan, vaan haluavat vain luvata asiakkailleen yhä halvempia hintoja. Euroopan tulevaisuus ei ole tässä alhaisissa kustannuksissa, low costissa, vaan luovuudessa, innovatiivisuudessa ja ky- kyvyssä luoda arvoja, uusia arvoja. Ei tässä ole kyse mistään terrorismin hall- terrorin hallinnoimisessa tai pelotteen hallinnoimisessa, koska silloin ei oteta mitään riskejä, jos halutaan vain pelotella. Ja turvallisuus menee edelle ympäristön, ympäristön tärkeyden kanssa. Ja tässäkin on kyse stressistä. Mikä, mikä tässä nyt on viime kädessä kyseessä? Siinä on kyse ympäristön tulevaisuuden, äh, yrityksen tulevaisuudesta. Ja työolosuhteiden hankaluusaste. On, voidaan puhua kuljetuksista, voidaan puhua työtunneista, ergonomisista kysymyksistä työympäristössä. Näitä kaikkihan on tutkittu hyvin ja kaikkiin näihin voidaan vaikuttaa ja näistäkin voidaan saada irti, mitkä ovat vaikutukset, stressivaikutukset näillä tekijöillä. Kiitos. Luulen, että tämä oli meidän valiokunnalle erittäin tärkeä hetki, koska nythän me liikumme tässä maaperällä, jos jossa tähän mennessä ei ole lähdetty tutkimaan vähän tuntemattomia alueita ja meillä ei ole tämmöistä vuorovaikutusta yksilöllistämisen ja yrityksen rakenteen välillä, mitkä ovat kapitalismin uudet muodot ja mikä kaiken tämän vaikutus mikä tämän kaiken vaikutus on yksilöön, ihmiseen, työtilanteessa, työllisyyteen. Jos me haluamme olla hyvin valaistuneita, tiedostavia lainsäätäjiä, niin oli erittäin hyvä, että saimme kuulla tämänkin lähestymistavan. Karima Delli varmasti on saanut tästä itselleen joitakin elementtejä, joilla hän voi täydentää omaa mietintöään, ja me tulemme jakamaan sen kaikille kollegoille tuonnempana ja myös jakamaan teidän PowerPointinne kaikille. Kiitos paljon. Chers collègues, nous en avons... Hyvät kollegat, näin olemme käsitelleet tämän kohdan esityslistaltamme ja käymme äänestämään. Ja käymme äänestämään. Ensimmäinen ko äänestettävä asia on edustaja Dardenin mietintö köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan eurooppalainen foorumi meillä on 35 sivua tässä äänestyslistassa, niin kyllä tässäkin on jo ihan stressaantumisen aihetta tarpeeksi. Madame Isaya. Thank you, Madam Chair. I would like to... Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin, että tämän kokouksen pöytäkirjoissa olisi merkintä siitä, että meillä oli ainoastaan ranskaksi nämä kompromissit. Haluaisin, että tämä tulee tämän äh, kokouksen pöytäkirjaan. Tämä tullaan kirjaamaan pöytäkirjaan. Tämä on hyvin turhauttavaa, tiedän sen. Ne... Kerromme, että saitte ne englanniksi, mutta ette edes omalla kielellänne. Se on erittäin valitettavaa, mutta näin liian usein on tapahtunut. Onko kaikilla äänestyskortti käsissä? Onko kaikilla äänestyskortit valmiina? Hyvä. No niin, äh, ensin otsikko suullinen tarkistus esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta yksi kompromissia puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta yksi 139 äh, puolesta vastaan tyhjää hylätty. 154 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 155 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B. Eh, viisi ryhmää puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 11 kulttuuripuolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhtenä ryhmänä voiko äänestää kulttuuritarkistukset 11, 13, 14, 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 1, kompromissi J, neljä ryhmää puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 2, kompromissi C, viisi ryhmää puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta kaksi, kaksi eh, naisten valiokunta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 172 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 173 mm, omeroita ja muut puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 174 eh, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 2b 175 tarkistuspuolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta kolme. Kaksi tarkistusta, 176 ja 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi D. Viisi ryhmää puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta neljä. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi E. Viisi ryhmää puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta neljä budjettivaliokunta puolesta tyhjää hyväksytty. Ja kompromissi F, suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 5, kompromissi G, viisi ryhmää, suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 6, kompromissi H, viisi ryhmää puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 6 ja 199 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 200 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 6 eh, B 202 eh, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 203 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 204 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, ja sitten otsake kohta seitsemän puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kohta seitsemän siinä ei suosita tarkistusta. Kompromissi I. Siinä viisi ryhmää takana, neljä ryhmää takana puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 700, 208 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 209 raukeaa kompromissi K. Viisi ryhmää puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 211 raukeaa, niinpä voimme äänestää tarkistuksesta 215 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 7 216 puolesta vastaan No niin. Te haluatte vähän jumpata, muuttaa vähän näitä liikkeitä, vähennämme stressiä ja muutetaan liikkeitä. Äänestys alkaa 215 tarkistuksesta. Exceptionnellement, j'ai une carte de vote. Minulla on poikkeuksellisesti äänestyskortti, mutta se ei nyt toimikaan. on va annuler et No niin, peruutamme ja aloitamme alusta uudestaan. Nämä äh, äänestyslaitteet eivät halua enää äänestää, mutta äänestys alkaa nyt. Qu'est-ce que ça, ça s'allume Vous pouvez me dire pourquoi Mon voisin s'allume. No nyt täällä naapurissa kyllä syttyy valo. My, my machine doesn't work. Donc minun äänestyslaitteeni ei toimi, joten ei tätä voida sitten katsoa koneellisesti. No, mutta tässä naapurissa kyllä toimii. Huh? Je pousse la... Je, vote pour oui et... Minä äänestän kyllä ja siitä tulee ei. Nyt me lau- rauhallisesti laskemme kädet, eli 215 puolesta. 215 puolesta. Siis puolesta 215. Minä olin kyllä oikeassa, sanoin jo. Ja vastaan 215. Pitääkö tosiaankin nyt laskea? Ah oui, oui, mais... Bon, allez. Mais bien sûr, monsieur. Et qui ça... Ja kuka äänestää tyhjää? No niin. 17.25.2. Ja silloin eh, voimme hylätä eh, tarkistuksen 215, niin kuin sanoinkin. Minä todella toivon, että teknikot voivat tosiaan laittaa nämä äänestyslaitteet kuntoon, koska siitä syntyy kyllä ongelma. Tässä myös katsottiin, miten stressiä siedetään. Ja sitten seitsemän kohta, Karima Delli 217 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kohta 7, 217 raukeaa. Kohta 8, kompromissi M suullinen tarkistus mm, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi L ja siinä suullinen tarkistus myös puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja nyt voimme äänestää kohta 8, 217, eh, anteeksi 227 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 228 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 229 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty

235 uudestaan puolesta vastaan. Ja nyt täytyy katsoa uudestaan, toimiiko laitteet. Ei toimi, joten 235 puolesta

vastaan tyhjää hyväksytty. 237 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 238 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan edelleen 17 kulttuurista puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 9 kompromissi N, neljä ryhmää puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten kohta 9 kulttuuri 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 247 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 248 raukeaa, 249 puolesta, 249, 247 raukesi. Kaksisataaneljäkymmentäseitsemän puolesta. Quand vous votez tous, ça va mieux. Parempi, jos kaikki äänestävät. Ja sitten vastaan. Qui s'abstient? Tyhjää. 28, 17 siis hyväksytty. 249 puolesta vastaan tyhjää. Tämä katsotaan vielä uudestaan. 249 puolesta, puolesta 249. se hylättiin 250 puolesta vastaan tyhjää hylätty 251 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 252 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 253 delli puolesta vastaan tyhjää hyväksytty Bon, alors paragraphe 9, on va mettre... Kohta yhdeksän myöhemmin, 255 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta budjetin viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi O puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta neljä Naisten neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Naisten viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 263 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 264 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 265 Bulan kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta ilman sanoja would like to see national legislation can be terminated. Pu- puolesta ilman näitä sanoja. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kuka puoltaa näitä sanoja lisäystä? Puolesta vastaan tyhjää. Nämä sanat lisätään siis 266 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 267 puolesta vastaan. Ei tämä ollut selvää. 268 siis eh, puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Kohta 11. 269 puolesta vastaan. tyhjä Hylätty. Kompromissi P. Viisi ryhmää. Yksi suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 11. Budjetin viitonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 279 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 280 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 281 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 283 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 284 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 285 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 12 kompromissi Q Viisi ryhmää puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Anteeksi, siinä oli neljä ryhmää eikä viisi ja suullinen tarkistus. Kohta 12, 293 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 294 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja kuusi ovat samansisältöisiä puolesta vastaan tyhjää. Ilmeisesti hylätty, mutta tämä katsotaan uudestaan. Nyt sanottiin, että koneet ehkä toimivat jo. Äänestys siis alkaa. Et tarkastetaan 295 ja 6. Oletko kaikki äänestäneet? Vielä on siellä yksi vastahakoinen. Ei maintenant No nyt se taitaa jo toimia. Nyt näemme, että teknikot ovat välttämättömiä. Ovatko kaikki äänestäneet 46 äänestää ja äänestys päättyy nyt. 24 puolesta, 22 vastaan, nolla tyhjää. Se on siis hyväksytty ja laite toimivat 297 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sen jälkeen 298 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Pani powiedziała, że jest odrzucona, ale moim zdaniem była przyjęta poprawka. Niin, tehän sanoitte, että seitsemän oli hylätty, joten mielestäni tämä ei nyt mennyt oikein. Alors, après le Kohdan 13 jälkeen 299 Helmeriltä hylät, puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi R. Ohi. Me vastustamme tätä suullista tarkistusta, hyvä puheenjohtaja. Me, äh, monsieur... Niin, mutta en minä sanonutkaan, että te olisitte ollut osa tätä kompromissia. Tämän kompromissin ovat esittäneet neljä ryhmää. Ja kyllä, minä tietysti aina voin tänne laittaa, että R liittyy suullinen tarkistus, jota eivät tue muut kuin SD, liberaalit ja vihreät ja kue. Ketkä puoltavat kompromissia R? Szavazunk, No, äänestämmekö me nyt tämän kompromissin puolesta tai vastaan, se on eri asia. Mutta jos tänne esitetään suullinen tarkistus ja jos joku sitä vastustaa, niin ei sitä voida pitää osana kompromissia. No, me äänestämme nyt kompromissista R ilman suullista tarkistusta, koska te vastustatte sitä. Je mets donc aux voix sur... Äänestetään vielä kolm, 13 kappale kompromissi R, jonka ovat esittäneet neljä ryhmää ilman suullista tarkistusta puolesta. Kompromissi R. Ko- Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Tout le monde a pu voter Ovatko kaikki äänestäneet? Toimivatko kaikkien koneet? Äänestys päättyy. 24 puolesta 22 vastaan hyväksytty samalla enemmistöllä. Ja heti äänestämme kohdan 13 jälkeen kohdasta 19 femmestä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 308 esittelijältä ja muilta puolesta vastaan tyhjää. Uskoakseni se oli hylätty, mutta täytyy tarkistaa, koska en nähnyt. Eli äänestys alkaa 308. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 24 puolesta 22 vastaan aina sama kuuluisa enemmistö, joka, joka ansiosta tämä meni läpi. 309 oli hyväksytty, 309 äh, on siis seuraava puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta 14. Kompromissi S. Esittäjinä neljä ryhmää. Ja tähän kuuluu suullinen tarkistus. siihen kukaan sitä vastusta. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Nyt pääsemme kohdan 14 jälkeen tarkistukseen 315 Zimmeriltä puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 316 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 317 harkinilta ja puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 318 plumilta puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 319 Omeratonilta muilta puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kohta 15, yksi, Bitsottulta puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. kaksi, Helmeriltä puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi T viideltä ryhmältä ja sillä on suullinen tarkistus. Kukaan ei vastusta suullista tarkistusta. Kompromissi T näin muutettuna puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty kohdan 15 jälkeen tarkistus 325, Deliltä kahdessa osassa ensimmäinen osa. Aina sanoihin threatened with eviction puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Nyt toinen osa, eli loput puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Kolme, kolme neljä samalta esittelijältä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Edelleen kohta 15, 336 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 337 Delliltä puolesta vastaan tyhjää ja tarkistetaan. Tarkistetaan 337. Äänestys alkaa, ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 24 puolesta 22 vastaan, aina sama tulos. Kolme, neljä, kolme kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 16, kaksi tarkistusta, 339, 340 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi U viideltä ryhmältä ja sillä on suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 347 Delliltä ja Lambertilta puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 348 Kosalta puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 17 kohta kompromissi V viideltä ryhmältä ja siihenkin tulee sulinen tarkistus. Nyt se on tämän aamun tapa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kohdan 17 jälkeen, äh, kohta 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan samalta valiokunnalta eli kulttuurilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 355 esittelijältä ja muilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Esittelijä puoltaa kaikkia näitä muita tarkistuksia tähän kohtaan. Ovatko kaikki sitä mieltä, että voimme äänestää blokkina? Ai ei. No, 3, 5, 6 deliltä puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistetaan kolme viisi kuusi Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 25 puolesta 20 vastaan. Se on hyväksytty. 357 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 358 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 3 60 ronsulilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 362 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 361 deliltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 359 figuurilta ja muilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 363 plumpilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 364 harkinilta ja muuta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 365 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 18. 366 vitsottolta poisto kohta puolesta vastaan tyhjää Hylätty. 367 Helmeriltä puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Kompromissi 2V neljältä ryhmältä. Siihen tulee suullinen tarkistus puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Nyt pääsemme... Ai, kuuluisa kompromissi X neljältä ryhmältä. Ja siihenkin tulee suullinen tarkistus. Puol- jos ei olisi, niin ei tämä olisi kiva. Puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Sitten heti välittömästi ilmoitan, että äh, 254 on rauennut. Äh, sitten Kariman tarkistus puolestaan vastaan tyhjää tarkistetaan 379. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 19 puolesta 26 vastaan. Ei hyväksytty. 3, 80 harkinnilta ja muilta puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 381 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta 19. 382 puolesta vastaan. Ai se olikin rauennut, aha. Eli kompromissi Y neljältä ryhmältä ja suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt menemme kohdan 19 jälkeen 390 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 391 puolesta vastaan tyy... Siis 391 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 393 Bronssulilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 394 Kosalta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 395 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 396 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten menemme näihin sitaatteihin. 1, 2, 3 tarkistukset ovat edellisestä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi linniltä puolesta vastaan. Siis viisi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kuusi Iovinilta puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja sitten täällä on sellainen, jossa ei ole numeroa. Ohi. Elnézést, én nálom a, az egyes, kettes, 2-es, csak a kettes, es az a... Sikäli kun ymmärsin, niin yksi, kolme ja neljä, niin näistä kolme ja nelonen ovat vain identtisiä. Ykkönen on erilainen, mutta äänestimme niistä kaikki ikään kuin ne olisivat olleet identtisiä, joten tämä ei minusta mennyt oikein. Jos kaikki eivät ole identtisiä, niin haluaisin, että niistä ensimmäisestä äänestettäisiin erikseen. Très le vie le The reason, madam, is that um, Mr. Jovene and myself tabled the... Meillä oli sama tarkistus ja se oli vain väärässä paikassa. Eh, minä hukkasin numerot, koska tämä on kuutonen. Me kuitenkin annoimme tämän yhdessä eh, toisen jäsenen kanssa, mutta tämä on vain väärässä paikassa. Mua... Selvä. No ehkä tässä keliversiossa on eroja, mutta minun mielestäni täytyy selittää, että mikä on ykkösen, kakkosen ja kolmosen ero, koska minä näen vain yhden Ähm, äh, ero nimittäin, että sana trois tai on kirjoitettu isoilla ja toisessa pienellä. En minä tiedä, onko tämä riittävä ero <laughs> perustella erillistä äänestystä. Mutta toki me voimme niistä äänestää erikseen. Jos on muita eroja, niin äh, kiitän niitä, jotka nyt voisivat äh, valaista minua tässä asiassa. Okei. Okay. Euh, plus No niin nämä kuusi äh, tarkistusta. Äh, no minun mielestäni tämä juttu nyt on selvä. E, ensinnäkin tarkistus y- Harkinin tarkistuksista olen ymmärtänyt, että koska tässä oli äänestyslistassa virhe ja koska Kuutosen esittäjää Jovin, ö, ö, siis Kuutosen ovat esittäneet sekä Jovin että Harkin, joten meidän ei tarvitse äänestää erikseen Harkinin tarkistuksesta. Yri. Bien. Alors nous en venons, après le visa 4. No niin, nelosen jälkeen ö, seitsemän. Ö, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kohdan neljän jälkeen tarkistus kahdeksan esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yhdeksän Helmeriltä. Se on poisto puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohdan 9 jälkeen tarkistukset 10 ja 11 ovat identtiset puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 12 Kinga Gönsiltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 esittelijältä muuta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 jälkeen 14 deliltä ja muilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten suullinen tarkistus esittelijältä, jossa halutaan ähm, lisätä tänne muutamia sitaatteja puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 deliltä ja muilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 25 jälkeen Dellin tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten sitaatti 25 jälkeen suullinen tarkistus että kukaan ei vastusta, äänestetään puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Edelleen esittelijältä suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty sitaatin 27, niin voimmeko me ottaa kaikki FEM-valiokunnan sitaatit kerrallaan? 4, 6, 7, 8, 9 ja 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten johdantosan kappale A, kompromissi Z, ja siinä on suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten sitten johdanto-osan kappaleen A jälkeen kompromissi AA. En näe, kuka sen on tehnyt. Se muodostaa suullisen tarkistuksen puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten menemme johdanto-osaan. Mennään tarkistukseen, siis 30 raukeaa ja pääsemme johdanto-osan kappaleeseen B, kompromissiin BB ja siinäkin on sulinen tarkistus puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten tarkistus 40 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi CC viideltä ryhmältä ja suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 tarkistus. Ah, 48, siihen mennään puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 51 Helmeriltä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 52 Figuareidolta ja Jarikilta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Tarkistetaan 52. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. 2-3 puolesta, 2-2 vastaan, hyväksytty. Sitten johdantosan kappale D, 53 raukeaa. Menemme kompromissi dd jonka on esittänyt viisi ryhmää suullinen tarkistus puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Nyt menemme tarkistukseen 58 Venämiä ja muilta puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 59 esittelijää ja muilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää. No, tarkistetaan. 63. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 19, 18 puolesta 27 vastaan ei ole hyväksytty. Nyt äänestämme tarkistuksesta 65 Zimmeriltä puolesta. Ahaa, 64 se olikin, sanoo puheenjohtaja. 65 se on puolesta. Vastaan, tyhjää, tarkistetaan 65. Ovatko kaikki äänestäneet 65? Äänestys päättyy. 18 puolesta 26 vastaan hylätty. Sen jälkeen 66 vitsottolta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi EE e viideltä ryhmältä ja siinä on suunnilleen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 69 Reniriltä ja muilta puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 69. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Äänestys päättyy. On rejeté. Se on hylätty. 70 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 71 pizzatolta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi FF viideltä ryhmältä ja suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 pitsatolta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 79 esittäjältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdanto-osan Fn jälkeen kompromissi GG ja puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt pääsemme tarkistukseen 84 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 85 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi HH viideltä ryhmältä suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantosen kappale K90 Bitsottolta poisto puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi II viideltä ryhmältä suullisine tarkistuksinen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Hon jälkeen 9, 5 puolesta, 4 vastaan tyhjää tarkistus 96 puolesta vastaan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 hyväksytty. 105 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten 106 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi LEL viideltä ryhmältä suullisena tarkistuksena puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Nyt pääsemme kolmeen naisten valiokunnan johdantosan kappaleeseen. Voidaanko niistä äänestää yhdessä? Eli DF ja I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 113 Helmeriltä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 114 Ellään puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 115 Bennamiasilta ja muilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 116 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi MM viideltä ryhmältä suulliselle tarkistuksineen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantosa kappale 4, 102, 3 bitsottolta poisto puolesta vastaan tyhjää hylätty. 124 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi en en viideltä ryhmältä suulliselle tarkistuksinen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 128 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 129 pitsottolta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 130 pitsottolta poisto puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi OO viideltä ryhmältä suullisen tarkistuksenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 133 deliltä ja muilta puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Le vote est ouvert. Niin, äänestys <laughs> alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 23 puolesta 22 vastaan se on hyväksytty hänen yhden äänen enemmistöllä. 134 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. viisi puolesta, ja kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten p jälkeen tarkistus esittelijältä ja muilta puolesta vastaan tyhjää. No tarkistetaan. 137 siis. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Kaksi kolme puolesta kaksi kaksi vastaan. Hyväksytty. Ja nyt äänestämme sähköisesti loppuäänestyksen. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Kolmelle puolesta viisi vastaan, viisi tyhjää. Onnittelemme esittelijäämme. Alors, nous on... No niin, sitten tulemme esityslistamme kohtaan numero 13. Euh, et nous votons... Ja äänestämme tarkistuksista, joita tulemme jättämään työllisyysasianvaliokuntana ulkoasianvaliokunnalle, kun on kyse. Tässä on kyse Kroatian hakemuksesta Euroopan unionin jäsen kappale, ah, ennen tätä kappaletta yksi, Rouva, äh, kappale yksi rouva koneelliselta puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. Sitten sen jälkeen kompromissi A kahdelta ryhmältä, suullisen or, äh, tarkistuksen kerran. Ei, vastustetaanko suullista or, tarkistusta? Ah, anteeksi, anteeksi, anteeksi. Kompromissi A kahdelta ryhmältä. Eli suullinen tarkistus raukea. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tässä sen jälkeen kappaleen kaksi tulee suurin osa tarkistus rouva Jaslovieskalta. Onko tähän vastustavia ääniä tälle suulliselle tarkistukselle? Ei siltä näytä, eli äänestämme puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sen jälkeen äh, tarkistus kolme serkkasilta puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sen jälkeen kompromissi B kahdelta ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sen jälkeen tarkistus numero viisi serkasilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän numeron, tarkistuksen numero kuusi. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 21 puolesta, 20 vastaan. Hyväksytty. No niin, Ruotsi määrä. Ähm, Haluaisin vastustaa suullista tarkistusta. Alors, il tombe in... Se raukeaa. Näin ollen meillä oli lopullista äänestystä. Nämä tarkistukset ö, äh, luovutetaan sitten niin, meidän kaikkien nimissämme ulkoasian valiokunnalle. Näin ollen meillä on viimeinen äänestys jossa äänestämme kirjeestä, jossa kysyt, puhutaan Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta. Ranska on tehnyt tämän hakemuksen Renault-yrityksestä. Meiltä pyydetään kompromissiesitystä, jonka on esittänyt sosialisti puolueryhmä, EPP-puolueryhmä, ja haluan esitellä teille tästä suullisen tarkistuksen, koska sieltä puuttuu artikkeli. No, öö. Tässä kompromissiesitys kuuluu näin. Put. Pyytää, että ähm, budjettivaliokunta äh, jättää odottamaan olennaisen osan äh, tästä äh, määrästä jota komissio on ehdottanut, kunnes tulokset ovat tulleet tilintarkastuksesta. Oletan, että tätä suullista tarkistusta ei vastusteta. No, mutta. No, mutta Herra Gamort, ette ehkä ymmärtäneet minun aamu huumoriani, koska tämä kompromissitarkistus nyt näin laadittuna pitää sisällään pienen teknisen virheen. Sieltä vain puuttui yksi artikla tai kohta, jossa viitataan kohtaan yksi. Piti, A, piti vain lisätä tämä kirjain A joskus ei eh, laadita hyvin englanninkielisiä versioita. Meidän täytyy kyllä kirjoittaa englanniksi hyvin, vaikka emme hallitsekaan sitä kieltä täydellisesti. Eli tämä oli tämä suullisen tarkistuksen pieni tarkistus. Eli että näin ole varmasti vastusta tätä. Tämä oli kielellinen tarkistus. Emme äänestytä, en äänestytä tästä, mutta näin äänestämme koko kirjeestä tämän tar- kompromissitarkistuksen myötä. Kuka puoltaa? Vastustaa? Tyhjää? Eli tarkistamme taas sähköisesti tämänkin. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Kirje on hyväksytty 38 puoltavalla äänellä, neljä vastustavaa ääntä ja yksi tyhjää ääni. Näin olemme käsitelleet, olemme käyneet loppuun äänestysosion kokouksestamme. Kuten eilen sovimme, siirrymme kohtaan kahdeksan esityslistallamme. No niin, pientä hiljaisuutta taas, jonka myötä annamme puheenvuoron edustaja Kristensenille, joka voi puhua tanskaksi, jos hän haluaa puhua EUn yritysten hallinnoinnista ja ohjausjärjestelmää koskevasta kehyksestä. Tack för det, fru, øh, fru Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on tosiaan oma-aloitteinen mietintö. Oikeusasian valiokunnasta. Kyse on siis nyt lausunnosta liittyen komission vihreään kirjaan, mitä tulee corporate governance-kysymykseen Euroopan unionissa. On aivan ilmeistä, että mitä hallintosääntöihin tulee, niin äh, ne eivät saa aiheuttaa liikaa taakkaa yrityksille. Ähm, niiden täytyy voida hoitaa omaa toimintaansa. Euroopan unionilla ja politiikoilla on kuitenkin oma vastuunsa sen suhteen, että hyvinvointivaltio, hyvinvointipalvelut toimivat ja että työntekijät saavat kunnolliset puitteet elämälle ja työn teolleen. Ja jos ei ole tällaista hyvää yrityshallintoa, niin sitten, niin kuin esimerkiksi nyt talous- ja rahoituskriisi kärjistyvät, ihmisten rahojen hallinnassa rahoituslaitokset ovat ottaneet aivan liikaa riskejä, eikä ole investoitu kylliksi yrityksiin. Usein nämä johtavat äh, voimat ovat olleet kiinnostuneita vain lyhyen aikavälin voitoista ja ovat todella toteuttaneet hyvin riskialttiita investointeja, sijoituksia osakkeisiin ja optioihin ja niin edelleen. Ja tämä on ollut hyvin lyhytnäköistä toimintaa. Strategia on ollut hyvin lyhytnäköinen ja on haluttu saada henkilökohtaista nopeaa voittoa ja siksi olisi hyvin tärkeää, että johtavat voimat äh, katsoisivat pikemminkin pitkäaikaiseen, pitkäaikaista arvonlisäystä ja että toimittaisiin pitkäaikaisen kestävän investointistrategian pohjalta, eikä pyrittäisi äh, lyhytnäköisesti keinottelemaan ja tätä kautta saamaan mahdollisimman suuria voittoja. Minulla on tässä lausuntoluennoksessani kahdeksan kohtaa ja on hyvin tärkeää muistaa, että myös eettiset ja sosiaaliset kysymykset ja ulottuvuus tulevat huomioon äh, työpaikoilla. Työntekijöiden on voitava vaikuttaa yrityksen kehitykseen äh, usein kuitenkin käy niin, että heitä ei oteta lainkaan huomioon, eikä tämä tietenkään voi tällaisena jatkua, sillä työntekijöiden rooli yritysten kehityksessä on ratkaisevan tärkeää ja työntekijöiden mahdollisuuksia päätöksentekoprosessissa on vahvistettava. Niin pörssinoteratut yritykset kuin muutkin yritykset tarvitsevat kyllä hyvin selkeitä sääntöjä esimerkiksi sukupuolten ähm, mukaan, molempien sukupuolten mukaan ottamisesta johtotehtäviin ja niin edelleen. Työllisyysvaliokunnassahan me olemme tehneet kaksi päätöstä liittyen osakeoptioihin, jotka voitaisiin siis nähdä osana työntekijän palkkaa, palkitsemista. Ja jos nyt puolet palkasta saa optioina, niin kyllä se on paha juttu. Meidän on huolehdittava siitä, että optioiden osuus palkasta on mahdollisimman vähäinen tai jopa nolla – en minä siis vastusta tällaisia osakkeita yrityksessä. Ei tietenkään. Tämähän vahvistaa työntekijöiden motivaatiota, mutta tällaiset optiot eivät voi olla osa palkkapolitiikkaa, koska näinhän ne menevät, äh, näinhän koko riski menee työntekijän kontolle. Ja pörssinoterattujen yhtiöiden tulee kolmen vuoden välein sääntöjen mukaan, siis tämän vihreän kirjan sääntöjen mukaan, julkaista nämä tiedot liittyen liiketoimintaan ja myös kaikkien hallintoneuvoston jäsenten on julkaistava nämä tiedot. Ja nämä olivat niitä pääasioita, joita halusin nostaa esiin ja toivon, että yhteistyö varjoesittelijöiden kanssa toimii hyvin ja tarkistuksia tietenkin otan mielelläni vastaan. Kiitos. Kiitos, eh, Rova Bauer. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin onnitella herra Kristenseniä hänen työnsä ei ollut ollenkaan helppo. Vihreä kirja yrityshallinnosta tai tähän liittyvä lausunto ei suinkaan ollut mikään helppo tehtävä hoidettavaksi. Ja tämä ei tietenkään ole tämän valiokunnan vastuualuetta. Haluaisin ottaa muutaman asian esiin. En usko, että tästä tulee lausunto, johon teemme 300 tarkistusta kuitenkaan. Ensinnäkin kysymys palkoista. On aivan ilmeistä, että tarvitaan lisää avoimuutta ja lisää yhteenkuuluvuutta. Kyllähän palkan täytyy liittyä yrityksen tulokseen. Ja mitä tulee naisten osuuteen johtopaikoilla, niin toteaisin, että komission jäsen Reding on hyvin selkeän aloitteen muotoillut asiasta. Kolmanneksi olen samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että vihreässä kirjassa työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu on äh, siirretty täysin syrjään – Siis kyse on todella merkittävästä vuoropuhelusta ja yhteistyöstä, ja tätä täytyy lausunnossa kyllä vaatia. Monsieur Koferati. Edustaja Koferati. Grazie, grazie anche a Oli per la proposta che ci ha fatto. Niin, kiitän teitä tästä ehdotuksesta, joka on tehty. Mielestäni on äärimmäisen tärkeää komission edessä korostaa sitä, että että ymmärrämme, että me vaadimme avoimuutta. Meillähän on useita äh, yritysten sosiaaliseen vastuuseen äh, johtavia toimia. Ja meidän täytyy pitää kiinni paitsi siitä, että avoimuus toteutuu myös siitä, että kaikkien sidosryhmien suhteet ovat mahdollisimman selkeät. Mielestäni työmarkkinaosapuolten suhteet ja niiden järjestelmällinen toteuttaminen siis sekä yrityksen että työntekijöiden välillä on äärimmäisen tärkeää. Se, että kaikki osapuolet osallistetaan, on tärkeää, mutta tämä osallistaminen ei saa lähteä vain korvauksista. Silloin ö, käy tietenkin niin, että jos yritys on hankaluuksissa, yritys ö, menee nurin ja tuolloin ö, työntekijä ö, jää työttömäksi ja jää ilman tuloja. Jos yritys siis ö, joutuu konkurssiin, niin työntekijän, työntekijä se työntekijän vahingoksi. Kyllä työntekijällä täytyy olla muitakin oikeuksia. Eli mielestäni me emme saa johtaa, johtaa sellaiseen tilanteeseen, että työntekijä joutuu kantamaan kaiken riskin. Kiitos. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Olkaa hyvä. Philip the shadow for the Minä olen ALDE-ryhmän varjoesittelijä, joten haluaisin kiittää herra Kristensenia tästä lausunnosta ja työstä, jota hän on jo tehnyt. Minä en ole tietenkään samaa mieltä kaikista kohdista, joita hän ei näe yrityksen hallintojärjestelmä. Sen pitäisi olla yrityksen oma asia. Siinä pääkohdat, joita esittäisin ovat sellaiset, että minä en suosi eh, sitovaa lainsäädäntöä. Minä haluaisin ennemminkin käytännön säännöt, joita yritykset noudattaisivat. Se olisi myös yritysten edun mukaista tämä eh, ensimmäinen kohta ja sitten toiseksi me emme voi tarjota yhden koon vaihtoehtoa kaikille. Tässä on valtava ero pörssiyhtiöiden ja pienten yhtiöiden välillä, samoin kuin kansainvälisten ja pienten eh, pk-yritysten välillä. Tämä pitää ottaa huomioon. Tämä ei ole yritysten eikä työntekijöiden eikä eri sidosryhmien edun mukaista, että yrityksellä on nämä tietyt velvoitteet. Minun mielestäni tämän hallinto- ja ohjausjärjestelmän pitäisi toimia joustavammin yrityksen koon mukaisesti. Ja siinä otettaisiin huomioon myös yrityksen tulevat tarpeet. Niinpä minä yrittäisin esittää ei sitovia, vaan vapaaehtoisia käytännössääntöjä yrityksille ja eh, käytettäisiin sellaisia järjestelmiä, jotka ovat käytössä jo jäsenvaltioissa. Ja toinen kohta sitten eh, palkkauksesta, palkkioista. Tässä esittelijä eh, haluaisi kieltää optioiden, optiomahdollisuuden. Minun mielestäni tämä ei ole oikea tie. Meidän täytyy miettiä, miten tässä toimittaisiin palkkioiden osalta. Siinä pitäisi olla riittävästi näkyvyyttä, avoimuutta niin, että palkkiopolitiikka olisi avoimempaa. Tämä tietenkin pätee myös pörssiyhtiöihin, mutta niiden lisäksi myös pienempiin yrityksiin. Olemme varmasti samaa mieltä myös useista kohdista. Tarvitaan avoimuutta palkkauspolitiikassa, riskiprofiileissa sekä yrityksen toiminnassa hallituksen osalta. Ja yh, olemme yhtä mieltä, että, että periaatteesta pitäisi noudattaa. Vain muutama kohta tässä tämä yhden K-malli ei mielestäni ole oikea lähestymistapa. Meidän pitäisi ottaa huomioon suositukset ja katsoa, millaisia nykyisiä suosituksia on jo olemassa. Ja tässä mainitaan myös hyvien käytäntöjen vaihtaminen. Haluaisin ottaa tässä esiin e, erilaiset mallit, jotka ovat käytössä jo jäsenvaltioissa. Siellä työntekijöiden edustus on hyvin erilaisilla rakenteilla käytössä eri jäsenvaltioissa. On paljon eroja valtioiden välillä ja tässä ei sovi eh, sama malli eh, pörssiyhtiöille, muille eh, ja pk-yrityksille. Niin pitäisi olla joustava malli. Odotan kovasti yhteistyötä valmistelijan kanssa. Varmasti löydämme kompromisseja. Kiitos. Merci, monsieur de... Kiitos, herra de Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Jos näin ei ole, niin annan puheenvuoron esittelijälle. Tack för det, øh, fru formand, och tack. Kiitos, puheenjohtaja. Kiitos näistä puheenvuoroista kollegoille. Tämä oli erittäin hyödyllinen keskustelu ja aivan varmasti saamme aikaan hyvän lopputuloksen ja yksimielisyyden. Voisin ihan lyhyesti vastata näihin esitettyihin kysymyksiin. Monien mielestä palkkapolitiikan tulee olla avointa ja läpinäkyvää kaikille. Ja ALDE-ryhmän kollegan puheenvuoroa hiukan pahoittelen näihin optioihin liittyen. Siis jos suuret rahoitusyritykset ottavat ylisuuren riskin, Eh, niin <laughs> juuri nämä optiothan ovat tähän osittain syypäitä. Eh, pankkeja on suljettu, koska ne ovat eh, ottaneet aivan liian suuria riskejä. Ja kun viimeksi keskustelimme tästä valiokunnassa, vain kolme ihmistä vastusti optioiden kieltämistä osana palkkaa. En sano, että haluan ne täysin kieltää, mutta katson, että ainakin niitä täytyy todella vähentää ja täytyy olla jonkinnäköinen raja. Eli Euroopan unionin tulisi tähän puuttua. Nythän optioita voi olla palkasta korkeintaan 50 prosenttia sääntöjen mukaan, mutta mielestäni tämä on aivan liian korkea taso, aivan suhteeton, että monia johtajia näin palkitaan kollegat täällä olivat aivan oikeassa sen suhteen, että myös naisten on voitava osallistua ja sihteeristö totesi, että nämä, me emme voi käsitellä näitä kiintiökysymyksiä. Tämä ei ole työllisyysvaliokunnan toimivaltaa, siksi puhunkin vain monimuotoisuudesta enkä kiintiöistä. Ja puhun naisten äh, vahvemmasta osallistumisesta. Ei tässä ole kyse suoranaisesti kiintiöistä. Täällä Rova Bauer nosti esiin työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun ja sen merkityksen. Kyllä tässä on koko joukko kysymyksiä liittyen yritysten sosiaaliseen vastuuseen. Ja valittelen äh, muuten sitä, että parahin kollegani Koferaatti ei pidä näistä työntekijä osakkeista. Ehkä tämä liittyy eri maiden järjestelmien eroavaisuuksiin. Näitä osakkeita minä en ollenkaan pidä huonona omassa kotimaassa, niin ne motivoivat työntekijöitä yrityksissä yhä parempaan tulokseen. Siis Tanskassa tilanne on oikein hyvä. Ja työntekijät useimmissa yrityksissä saavat korkeaa arvostusta. Heitä arvostetaan ja heidän panostaan yrityksen menestykseen arvostetaan. Eli mikäpä voisi olla mukavampaa kuin sitten palkita tällaisia työntekijöitä yrityksen osakkeilla. Eli tämä on itse asiassa pieni osa palkkaa ja jos yritys menestyy hyvin, niin työntekijät saavat tästä sitten myös palkinnon. Kollegat ovat täällä aivan oikeassa sen suhteen, että ei yksi malli sovi kaikille. Ja aivan varmasti suurten ja pienten yritysten välillä on eroavaisuuksia, jotka on otettava huomioon, enkä myöskään katso, että meidän tulisi lisätä yritysten taakkaa suhteettomasti. Kollegat totesivat, että haluat vain suosituksia eivätkä sitovia sääntöjä, mutta kyllähän myös käytännön säännöt voivat olla toki sitovia. Eli haluaisin mielelläni tässä kyllä korostaa ihan suuria yrityksiä ja maailmanlaajuisia yrityksiä ja rahoitusyrityksiä, niin kyllä ne kyllä todella kaipaavat sitovia sääntöjä, selkeitä sääntöjä. Merci beaucoup. Kiitos paljon tästä esityksestä. Ja, ja teidän lausunnostanne. täältä pohjalta voimme jat- avata tarkistuksen jättämisen määräajan. Se on lyhyt, niin kuin aina. Mutta muuten emme voi ottaa huomioon juurivaliokuntaa. 12. lokakuuta kello 12 on määräaika. Sen jälkeen tarkistamme niitä joko 7. tai 22. marraskuuta, jotta voisimme äänestää 5. joulukuuta. Näin ollen olemme käsitelleet tämän esityslistan kohdan loppuun ja kuten eilen sovimme, otamme kohdan 16, jonka myötä annan puheenvuoron edustaja Giegoldille – jossa puhutaan Eurooppa-osuuskunnan säännöistä henkilöstöedustuksen osalta. Edust- olkaa hyvä, Kiikolle. Vielen Dank, Frau Präsidentin, äh, liebe... Kiitoksia, rouva puheenjohtaja, parhaat kollegat. Mehän ensimmäisen keskustelun aiheesta jo kävimmekin. Ja kiitän jo tässä vaiheessa varjoesittelijöitä Olemme tässä asiasta jo todella keskustelleet. Tapasin liberaalien Nadia Hirschin, joka on todella vastuussa liberaalien nimissä. Ensimmäinen keskustelu käytiin ja tilanne on hiukan absurdi, koska valmistelemme uudistusta eh, Eurooppa-osuuskunnan suhteen. Sitä ei kuitenkaan käytännössä vielä ole so- sovellettu. Ja se on kuitenkin ainut sosiaalitalouden malli eh, ja osuuskuntamalli Euroopassa. Monet kollegat kirjallisesti ovat valitelleet sitä, että edelleen tässä vaiheessa – meillä ei ole tällaista vastavuoroista järjestelmää ja sääntöjä sille. Kuitenkin mitä osuuskuntaan tulee ja solidaariseen ja sosiaaliseen talouteen kaiken kaikkiaan tulee, niin potentiaali työllisyyden suhteenhan on aivan valtava ja julkishyödykkeiden suhteen. Me pyrimme aina samanaikaisesti rinnakkain eri tavoitteisiin. Ensinnäkin siihen, että voidaan toimia menestyksekkäästi markkinoilla ja samalla hyödyttää käyttäjiä. Ja tämä kahtalainen toiminta on johtanut siihen, että Euroopan parlamentissa on alalle aina löytynyt todella laajaa tukea. Ja myös tässä tekstissäni tähän viittaan. Euroopan parlamenttihan on vaatinut komissiolta ja jäsenvaltioita toimia – osuuskunta, osuuskuntamallien ja monien muiden esimerkiksi säätiöiden kaltaisten sosiaalisen talouden mallien tukemiseen. Ja siksi olenkin tyytyväinen siihen, että emme käsittele tätä aihetta puhtaan teknisesti, ottaen vain huomioon rajoitetusti työntekijöiden oikeudet, vaan että otamme laajemmalti huomioon työllisyyspotentiaalin ja talouspotentiaalin, joka tällä alalla voi olla. Olenkin jakanut tämän tekstini kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa analysoidaan tämän oikeudellisen mallin ongelmia ja katsotaan niitä muutoksia, joita tarvittaisiin työntekijöiden oikeuksien ja yhteis- tai heidän päätöksen tekonsa huomioon ottamiseksi. Mutta toisaalta sitten taas pääongelma osuuskuntamallin suhteen on sen säännöissä. Ja näin ollen näitä sääntöjä tulisikin nyt katsoa uudelleen ja tietenkin sitten myös nämä yksityiskohtaongelmat hoitaa säännöt ovat niin monimutkaiset, että ala ei niitä pysty soveltamaan käytännössä. Tämä on niin byrokratinen ja monimutkainen säännöstö, että sosiaalisen talouden ja solidaarisen talouden toimijat eivät kerta kaikkiaan pysty tätä säännöstöä täytäntöön panemaan ja soveltamaan, ja näin ollen työntekijöiden oikeudet kärsivät. Kuitenkin de facto todella siis tätä osuus, Euroopan osuuskuntamallia ei ole pystytty soveltamaan käytännössä. Meillä on muitakin esimerkkejä tästä, mutta nyt pää tehtävämme on itse asiassa tehdä Euroopan osuuskunnista jälleen kiinnostava ja, ja, ja toteuttamiskelpoinen malli, ja sitten voimme puuttua näihin yksityiskohtiin, kuten työntekijöiden oikeudet ja niin edelleen. Ja työntekijäthän ovat samanaikaisesti osa omistajia omistajia osuuskunnissa ja näin heidän osallistumisensa tietenkin otettava huomioon, mutta hiukan toisella tavalla. Täällä on koko joukko puutteita. Ja näin osuuskunnat Euroopassa joko eivät saa riittävää tukea tai ne suorastaan kärsivät toiminnassaan haittaa ja koska tämä ala on kuitenkin suuri, niin olisi tärkeää, että voisimme saada mahdollisimman laaja enemmistön tämän tekstin taakse, niin että voisimme antaa todella selkeän signaalin Euroopan parlamentilta ja vaatisimme näin komissiolta ja jäsenvaltioilta toimia niin, että sosiaalinen talous ja solidaarinen talous saataisiin todella ankkuroitua osaksi koko talouskokonaisuuttamme. Haluaisimme luoda sellaiset olosuhteet Euroopan unionissa, että Eurooppa-osuuskunta ylipäätään olisi todella toimintakelpoinen ja jälleen kiinnostava niin, että niitä voitaisiin sitten perustaa. Yhteistyö varjoesittelijöiden kanssa on ollut jo aivan erinomaista ja toivon, että se sellaisena jatkuu. Ja haluaisin, että tästä tekstistä ei tulisi vain tällainen kiva oma-aloitteinen mietintö, vaan että siitä tulisi todella kunnollinen pohja tuleville toimille. Barnierhan komissiossa tällä hetkellä on lähtenyt liikkeelle asiassa ja olisi mukavaa ja toivottavaa, että komission muutkin osat lähtisivät liikkeelle. Se tosiasia, että meidän parlamentin vaatimukset liittyvät niin kovin moniin komission pääosasta, kantoihin ja että tämä tehtävä on jaettu, hajautettu niin kovin moniin osiin, niin se on johtanut siihen, että asiassa ei ole liikuttu. Komission 2004 tiedonanto, jossa oli 12 toimintakohtaa osuuskuntiin liittyen, niin sitä on edelleenkään täytäntöönpantu vasta aivan osittain. Ja meidän parlamentin pitäisi tässä olla kuin terrierit ja vaatia vaatimistamme kuitenkin, että tämä asia nyt lopultakin hoidettaisiin. Tämä on demokratian ja talousdemokratian ja talouden etujen mukaista. Ja kyllä meillä on täällä mielestäni hyvä tiimi, hyvä ryhmä koolla niin, että voimme saada tämän asian laajalla enemmistöllä hoidettua. Toivon, että kompromissin hengessä löydämme yhteisiä ratkaisuja. Kiitos. merci. Kiitos. Reiner. Dankeschön, Frau Vorsitzende. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos herra Giegoldille paitsi tästä puheenvuorosta tästä esityksestä, myös siitä tavasta, jolla varjoesittelijöiden kanssa yhteistyö tähän asti on sujunut. Arvostan tätä yhteistyötä kovasti. Meillä on ollut jo tilaisuus ennalta kerätä eri ajatuksiamme kokoon ja keskustella myös mahdollisista ongelmista. Nyt haluaisin mennä ehkä vieläkin pidemmälle, koska tämä lähestymistapa ja ongelma ylipäätään on se, että näitä osuuskuntia on Euroopan tasolla tällä hetkellä vain 17. No se ei ole yhtään mitään. Ja osoittaa siis, että tätä mallia ei minä menestystarinana voi pitää päin vastoin. Näin ollen onkin aivan ilmeistä ja oikeutettua pohtia asiaa ja katsoa, mitä parannuksia voitaisiin saada aikaan. Tosin tässä yhteydessä, koska asian olen paneuttunut. Muistuttaisin myös siitä, että osittain on kestänyt hyvin pitkään ennen kuin jäsenvaltiot ovat äh, säännöstön täytäntöön panneet. Ja puhun nyt joka tapauksessa ennen kaikkea omasta maastani Itävallasta, jonka tunnen luonnollisesti parhaiten. Ja jo ennalta toteaisin, että ehdotukset ja toteamukset tässä tekstissä pyrkivät juuri tämän eurooppalaisen osuustoimintamallin vahvempaan ankkuroimiseen talouselämäämme ja sosiaalitalouteen. Ja näin ollen tätä pyrkimystä luonnollisesti tuen ehdottomasti, mutta osuuskunnat sinänsä kansallisesti ovat myös toisenlaisessa käytössä. Esimerkiksi Itävallassa meillä on erittäin suuri osa, osuuskunta, joka toimii myös rajat ylittäen, mutta ei tietenkään soveltamalla eurooppalaista osuuskuntamallia vaan tässä on sitten tytäryhtiöinä ihan osakeyhtiöitä, jotka toimivat. Ja heillä ei ole pienintäkään kiinnostusta minkään tahansa uudistuksemmekaan jälkeen alkaa soveltaa tätä Eurooppa-osuuskuntamallia. Eli yrityksillä voi olla tässä hiukan erilaisia pyrkimyksiä kuin mitä luulemme. Tietenkin tavoittelemisen arvoista on saada tämä Euroopan osuuskuntamalli kiinnostavammaksi, mutta eihän se nyt ole mikään itseisarvo. Jos teemme asian itsellemme liian helpoksi juuri näiden eh, Euroopan osuuskunnan sääntöjen suhteen, jos teemme tämän liian yksinkertaiseksi eh, ja pelkäämme monimutkaisia sääntöjä, niin tämä saattaa kyllä kääntyä itseään vastaan. Esimerkiksi vaatimus eh, vähimmäispääomasta, minimipääomasta on mielestäni aivan oikeutettu. Ja kyllä Eurooppa-osuuskunta tällaista kaipaakin. En halua, että tässä nyt vesitetään näitä äm, osuuskuntatoimintasääntöjä. Sitten ihan mitä konkreettisiin ehdotuksiin ne tulee. Mielestäni on erittäin tärkeää, että kun esimerkiksi puhutaan tällaisista räätälöidyistä koulutusohjelmista, niin juuri sosiaalitalouden alalla on usein hyvin innokkaita eh, ihmisiä eh, työssä ja toiminnassa, mutta heillä ei välttämättä ole tarvittavaa taustaa tai koulutusta ja eh, tietoa, tietopohjaa näistä kaikista kuvioista. Mutta joka tapauksessa vetoaisin teihin nyt sen puolesta, että ehdotukset, joita teemme, jotka tässä nyt ovat kohdistumassa tai suuntautumassa työntekijöiden oikeuksien tai päätösvallan vahvistamiseen, niin ettei tämä nyt johda sitten siihen, että yksinkertaistetaan asioita liikaa. Uskon kyllä, että aivan varmasti tekstistä saadaan mm, aivan mm, konsensuaalinen, niin että sille voimme antaa tukemme, mutta tiettyä hienosäätöä se vielä kaipaa. Kiitos. Irsch. Kiitos, Rova Irsch. Vielen Dank, Frau Kiitos, puheenjohtaja. Minäkin haluan ensin sydämellisesti kiittää Sven Kiikoldia yhteistyöstä. Yhteistyö on ollut jo tähän mennessä aivan erinomaista. me emme tätä työtä ole suinkaan nähneet ideologisena tai puoluepoliittisena, vaan hyvin käytännön läheisenä työnä. Kyseessähän on osuuskuntatoiminta sinänsä on erittäin hyvää ja tukea ansaitsevaa toimintaa ja näin ollen se tarjoaa koko joukon mahdollisuuksia, joita mekin haluamme todella tukea. Olen samaa mieltä siitä, että on aika valitettavaa, että tähän asti Eurooppa-osuuskuntaan kohdistunut mielenkiinto on ollut hyvin, hyvin vähäistä. Ja nyt meidän täytyykin tehdä Eurooppa-osuuskunnasta kiinnostavampi ja toimintakykyisempi, ja ilman, että kuitenkaan laadusta joudutaan tinkimään. Näin ei saa toki käydä. Siksi tuemme ehdotusta ehdottomasti ja pidämme aihetta hyvin tärkeänä. No, alun perinhän tässä on työntekijöiden osallistumisesta kyse, mutta luonnollisesti niin kuin muissakin äh, oikeudellisissa malleissa, sitä täytyy tukea, mutta se ei tässä ole suinkaan pelkkä pääosia ja, pääasia. Ja aivan varmasti äh, saamme parannettua Eurooppa-osuuskunnan sääntöjä niin, että siitä tulee toimintakykyisempi. Edustaja Sogor. Wenn ich äh, rede jetzt auf Deutsch, dann werden jos puhuisin nyt Saksaa, kuvittelisitte, että osuuskuntajärjestelmä on yksinomaan saksalainen järjestelmä, joten ehkäpä nyt puhun kuitenkin sitten englantia. 17 cooperative societies. Eh, Aiempi puhuja mainitsi, että näitä Euroopan osuuskuntia on Euroopan laajuisesti vain 17 ja siksi niiden sääntöjä tulisi yksinkertaistaa niin, että niitä perustettaisiin lisää. Tietenkin työntekijöiden oikeuksia on vahvistettava ja osuuskuntien tulisi todella olla hyvin avoimia myös sosiaaliselle taloudelle ja siksi avoimen koordinaatiomenettelyn rinnalla haluamme vahvistaa eurooppalaista lähestymistapaa. Tämä mietintöhän on vain oma-aloitteinen mietintö ja luonnollisesti on huolehdittava siitä, että työntekijöiden osallistumismahdollisuudet taataan ja lisäksi täytyy huolehtia siitä, että, työn, että jäsenvaltiot täytäntöönpanevat tämän direktiivin niin kuin pitää. Omassa maassani Romaniassa meillä on osuuskuntasäännöstö vuodesta, vuodelta 1962 ja kyllä tilannetta nyt tietenkin täytyy tarkastella – uudelleen, mutta tässä tarvitaan poliittisia sääntöjä ja siksi osuuskunta mallin uskottavuus on hiukan kärsinyt paitsi Romaniassa myös muissa itäisen Euroopan maissa tähän käytettiin hiukan väärin aiemmin. Tässä on myös sellainen kielteinen puoli, että tämä oli hieman syrjivää, koska korkeassa asemassa olevat usein käyttivät asemansa väärin. 89 vuoden jälkeen osuuskuntamalli uudistettiin Romaniassa ja tuolloin eläkesäätiöjohtaja johtaja ei pyrkinyt esimerkiksi jäsentensä eläke säätiötilannetta mitenkään selvittämään. Joten kyllä tässä uudistuksia tarvitaan. Nämä säännöt ovat hyvin vanhanaikaiset. Ja komission asiakirja 1435 vuodelta 2003, joka siis liittyy Eurooppa-osuuskuntien sääntöihin, on tässä on todettu, että Romanian lainsäädäntöalalla on, on hyvä, mutta kyllä me pidämme tätä aloitetta silti oikein hyvänä ja tietenkin teemme sitten myös tarkistuksia. Kiitos. Thomas Kiitos. Sen jälkeen Thomas Mann ja sitten komissio saa sanoa sanansa näistä osuuskunnista. Edustaja Mann, olkaa hyvä. Kiitos. Olisin äh, toivonut, että kollega Sogar olisi puhunut saksaa, sillä hän äh, puhuu saksaa aivan mestarillisesti. Mutta jatketaan tässä nyt äh, saksaksi. Onhan se kiva, että näitä vähemmistökieliäkin täällä kuulee. Herra Kiigold, tämä on kyllä kiinnostava ala. Meillä Saksassa sanotaan, että ei ketään voi pakottaa löytämään omaa onneaan. No emme me nyt ketään pakotakaan, mutta pyrimme siihen, että nähdään, että sosiaalinen talous sekä solidaarinen talous saavat ansaitsemansa arvon. Ja osuuskuntamallihan on tässä merkittävässä roolissa, mutta vaikka tämä Eurooppa-osuuskunnan menestys ei nyt ole ollut suuri, niin osuuskuntatoiminta toki esimerkiksi Saksassa ja Itävallassa ja myös Luxemburgissa. Kyllä tässä on saatu aikaan menestystä, joka on hyvä muistaa. Tosiaan Ihan niin kuin Sven tuossa totesitkin, tässä on hyvin paljon byrokratiaa ja sellaisia sääntöjä, joita ei kerta kaikkiaan kukaan voi ymmärtää. Ja kyllä tässä voimme kysyä itseltämme, että eiköhän tätä nyt kannattaisi hiukan muuttaa ja uudistaa. Kohdassasi 14 kirjoitat, että komissio on hajauttanut nämä vastuut. Osaaminen on hajallaan eikö tämä nyt tosiaankin äh, kuulu äh, työllisyyspääosastolle? Kyllä minä uskon, että me voisimme tämän paremmin muotoilla kuin juristit. Asia, joka on tärkeä liittyen siis työntekijöihin, työntekijöiden osallistumismahdollisuudet, nehän ovat usein suuri ongelma. Äh, sanon, kutsun aina kollegoita kollegoina, toveri, olen vain yhdessä tapauksessa. Kuulun nimittäin erääseen toverikuntaan ja siellä meillä on tällainen oma osuutemme. Muuten en tosiaankaan toveriksi halua itseäni kutsuttavan, mutta kollegaksi mieluummin. No niin, osuuskuntamalli ei nyt ole tosiaankaan toiminut. Mistä tämä johtuu? Ehkäpä työnantaja tai johtopuolella asioita katsotaan hiukan toisin, mutta on todella varmistettava työntekijöiden osallistumismahdollisuudet. Tämä on tärkeä ehdotus, jonka teit on mielestäni tärkeä, nimittäin tämä PK-yritysten seurantakeskus voisi pyrkiä siihen, että sosiaalisen talouden yritykset otetaan mukaan. Tämä on hyvä ehdotus niin, että saadaan näkyvyyttä ja mahdollisuus sille, että tämäkin sektori, tämäkin ala otetaan paremmin huomioon. Hyvä muotoilu siis. Olen hyvin pitkälti samaa mieltä kanssasi. En mikään varjoesittelijä ole ihan perusjäsen täällä, vaan rivijäsen vaan, mutta minun mielestäni tämä on erittäin hyvä teksti ja hyvä ehdotus. Kiitos. Ähm, Kiitos. Annan puheenvuoro komission edustaja Herra Apostolos, Jukimidis, olkaa hyvä. Thank you, Chairman. We should like... Kiitoksia puheenjohtaja. Minä tulen DG Yrityksestä, joka on vastuussa näistä yhteisyrityksistä ja sosiaalitaloudesta ja näihin liittyvistä yrityksistä. Haluaisin kiittää teidän valiokuntanne erityisesti esittelijää. Esittelijän laatima mietintö on erinomainen ja tämä on aika haastavakin, koska se sisältää paljon kritiikkiä. Siinä kritisoidaan komissiotakin ja näin saammekin mahdollisuuden vastata näihin kommentteihin. Hei, voimme vastata seurantaraportissamme muun muassa kommentteihin, mutta nyt kommentoisin eh, näiden eurooppalaisten osuuskuntien lukumäärää. Tilastojen mukaan meillä on Euroopassa enemmän tai vähemmän 230 000 osuuskuntaa ja vain 17 eurooppalaista osuuskuntaa, Eurooppa-osuuskuntaa. Jos ajatellaan, että pääomayritysten osas, joukossa meillä on yli 15 miljoonaa yksityistä ja julkista yritystä, ja on vain 600 tai 700 Eurooppa-yhtiötä, niin voimme ymmärtää, voimme väittää, että tämä Euroopan osuuskunta on aika menestyksekäs asia. Merci, monsieur. Kiitos esittelijälle vielä puheenvuoro. Um, well, uh, I, as I'm an economist, I, I have some... Niin, koska minä olen taloustieteilijä, niin minulla on taustaa myös matematiikassa, vaikka minun täytyykin sanoa, että tämä tämän tyyppinen korkeampi matematiikka on minulle vähän vierasta. Mutta kiitoksia oikein kovasti siitä, että olitte tyytyväisiä tähän mietintöön ja ilmoititte, että aiotte vastata. Joka tapauksessa on sanottava, että te ette uskaltanut verrata työntekijöiden määrää niiden työntekijöiden, joita on näissä erilaisissa yhtiömuodoissa. Siinä voidaan nähdä, että puhumme ainoastaan 32 hengestä, jotka ovat näissä 17 Eurooppa-osuuskunnassa. Minä olen viisailut siitä, että ehkäpä asianajajien määrä, jotka tekevät töitä tämän parissa, se on paljon korkeampi. Jos katsomme tätä, tämän direktiivin täytäntöönpanoa, no se on ollut paljon työpaikkoja. Niinpä, täällä tuli kommentteja ja siinä sanottiin, että pitää asiat saada toimimaan paremmin. Olen samaa mieltä teidän kanssanne koska aivan ilmeisesti Euroopan, Eurooppa-osuuskunta ei ollut sellainen tavoite, että kaikkien osuuskuntien pitäisi mennä tähän muotoon, jos itävaltalainen osuuskunta toimii muissakin maissa. Se voi tehdä tämän aivan kuten mikä tahansa ilman, että sen täytyy siirtyä tällaiseen Euroopan muotoon on monissa maissa osuuskuntia ja silloin kun ne toimivat yhdessä, niillä pitäisi olla oma oikeudellisen muotonsa, joka täyttää kaikki tarpeet. Ne, niillä on tiettyjä erikoisominaisuuksia ja nämä osuuskunnat, jotka toimivat Euroopan tasolla sanovat, että siellä on ohjesäännöissä ongelmia, joita pitäisi ratkaista ja minä olen tietenkin aivan samaa mieltä teidän kanssanne siitä, että jos hankiudutaan eroon byrokratiasta, se ei ole äh, mikään äh, tarkoitus itsessään. Säännöille on aina hyvät syynsä ja tavoitteiden pitää olla se, että äh, saavutetaan yhteistä hyvää, esimerkiksi työntekijöiden osallistumista ja muita kysymyksiä kuin esimerkiksi, että vältetään petoksia ja saadaan aika luottamusta talouden toimijoiden kesken. Meillä olisi siis minimissään byrokratia, saavutetaan yleistä hyvää eh, ilman, että häiritään eh, tarpeettomasti talouden toimijoita. Tietenkin voimme näillä linjoilla toimia ja välttää sen, että eh, byrokratiasta hankkiutuminen ero on esimerkiksi tekosyy tälle työn tekijöiden osallistumiselle. Mä muistan itsekin äh, asioita tästä osuuskuntatoiminnasta. Minäkin, äh, minunkin mielestäni on erikoista, että minua kutsutaan äh, toveriksi nyt jos kaikki eh, pankit olisivat olleet eh, osuuspankkeja, niin meillä olisi paljon vähemmän ongelmia. Siitä syystä meillä on hyviä syitä, mutta olen samaa mieltä myös Evelinin kanssa, koska eh, nyt on ollut osuustoiminnassakin väärinkäyttöä. Ei ole välttämättä hyvä ajatus tällaisessa maailmassa, jossa väärinkäyttöä on. Ja tässä Romanian kokemukset ehkäpä ne jatkuvat nykyisyyteen Meillä on esimerkkejä myös siitä, että osuus kunta ajatus, että se palvelee yhteistä hyvää ja sosiaalisia tarpeita, se unohdetaan ja jotkut osuuskunnat toimivat aivan samalla tavoin kuin mitkä tahansa yritykset. Ja siitä syystä meillä on laki, e, ei ei, ei e, olisi naivia tietenkin olettaa, että kaikki osuuskunnat olisivat tässä suhteessa viattomia. Näinhän Thomas Mann, ja Hirsch, aika erikoinen ääntömuoto tästä saksalaisesta kirjanyhdistelmästä, mutta joka tapauksessa nyt tarvitaan tukea tälle sektorille ja katsoa, että hyvin usein tässä on sosiaalisia tarpeita palveltu, mutta nyt on tarpeen se, että me teemme tämän asian ilman, että puhumme tästä pelkkänä kivana asiana. Asia voidaan hoitaa niin toimenpitein, joita olemme ehdottaneet ja joita parlamentti onkin vaatinut. Minä odotan kovasti tarkistuksianne, koska tämä eh, mietintö on siirretty aina eteenpäin. Meillä on hyvin vähän aikaa tarkistuksille, joten eh, laitakaa tarkistuksenne ja minä yritän järjestää varjoesittelyiden tapaamisen, jotta saamme sen eteenpäin. Ja odotan kovasti myös suosituksia ja vastauksia komissiolta. Minä olen aivan varma siitä, että me saamme tästä jotakin hyvää aikaiseksi. Kiitos. Kiitos. Minä haluaisin, että minuakin, minäkin voisin olla jatkuvasti täällä, että minullekin selitettäisiin jatkuvasti, miten nämä nimet ääntyvät äh, Irsh ja niin poispäin, niin poispäin. Ehkä minä voin mennä johonkin koulutukseen tämän kokouksen jälkeen. No niin, nyt olemme käsitelleet tämän kohdan esityslistalta. Äh, Sen jälkeen meillä on tarkistusten jättämisen määräaika, joka on taas tosin tiukka. Se nimenomaan, nimittäin huomenna kello 12 on viimeinen tarkistusten jättämisen määräaika. Voisimme laatia kompromissit 20. marraskuuta mennessä ja hyväksyä ne 22. marraskuuta. Nyt olemme esityslistamme toiseksi viimeisessä kohdassa, 15 Annan puheenvuoron rouva Karima Dellille. Tarkist- käsittelemme tarkistuksia hänen mietinnöstä EUn työterveys- ja turvallisuusstrategian 2007-2012 väliarviointi. Olkaa hyvä. Kiitos rouva puheenjohtaja. Tämä kokous. Tämän kokouksen myötä meidän pitäisi käsitellä tarkistuksia. Olen saanut yli 240 tarkistusta ja haluan kiittää kaikkia varjoesittelijöitä. Ja kaikkia edustajia, jotka eivät ole esittelijöitä, mutta joiden mielestä nämä ovat keskeisiä kysymyksiä, jotka ovat jättäneet meille heidän omia tarkistuksiaan. Ensinnäkin, kun katson kaikkia tarkistuksia kokonaisuutena, sieltä kyllä hahmottuu useita kompromisseja. Ensimmäinen niistä on toimintojen ulkoistaminen. Tänä aamuna kuulimme kuulemistilaisuudessa stressistä. Tämäkin osio tulee olemaan kompromissina. Siitä ainakin kompromissi, jossa palautettaisiin mieleen yhteisvastuu ja solidaarisuus kaikista näistä ketjuuntumisista alihankintatoiminnoissa. Se on tämän mietinnön avainosio myös kompromissi, jossa halutaan taata hälytysjärjestelmät, kaikki missä otetaan huomioon epätasa-arvo miesten ja naisten välillä, kuin myös kaikki se, mikä liittyy öö, vaikeassa tilanteessa oleviin ihmisiin tai vammaisiin ihmisiin, joilla on joku este tai vamma työpaikalla. Minä alan lukea nyt näitä. Jos alan nyt lukea näitä tarkistuksia, minä ehdotan ensimmäisiä kompromisseja. Minä ehdotan kompromisseja ennen 12. lokakuuta ja aloitamme todella öö, kokousryppäiden järjestämisen varjoesittelijöiden kanssa erittäin nopeasti, jotta voisimme päästä mahdollisimman nopeasti kompromisseihin ja toimia sillä tavalla, että mietintö todella vastaisi haastetta, olisi sen arvoinen. Haasteet ovat meille keskeisiä tänä päivänä työntekijöiden terveys. Meidän täytyy muistuttaa, että tämä on perusoikeus. Jokaisella Euroopan kansalaisella on oikeus takuusiin siitä, että hänen työolosuhteensa on laissa säädetty, jossa taataan hänen työterveytensä, työturvallisuutensa ja hänen ihmis, arvokkuutensa. Me olemme useissa kuulemistilaisuussa jo todenneet, että tänä päivänä voidaan todeta kaikki yhdessä se ajatus, mutta olen vakuuttunut, että voimme mennä vieläkin pidemmälle. Ja muistutan, että mietinnössäni haluan, että tämä, että, että minun mietintö on työllisyysasiain valiokunnan, sosiaalisen valiokunta, jossa puhutaan lainsäädännöllisesti asioista. Stop työssä ilmenneelle kärsimykselle. Meidän täytyy muistuttaa kaikista ennaltaehkäisevistä politiikoista, joita on jo ryhdytty toteuttamaan, mutta täytyy myös muistaa kaikki esiin nousevat uudet ammattitaudit, joita ei vielä otettu riittävän vakavasti huomioon eurooppalaisessa lainsäädännössä. Puhun tässä ammatti, ammattiperätyöperäisistä syöpätaudeista, uudesta teknologiasta ja tässä puhun ihan oikeilla kirjaimilla, kun puhutaan REACH-direktiivin avautumisesta, jossa puhutaan psyykkisistä ja biologisista riskitekijöistä. Ja puhun todella tavoitteista, joista yksi on ilon tavoite, työterveys ja työturvallisuustarkastus joka pitää todella olla hyväksytty. Se pitää osata, sitä pitää arvottaa oikeassa suhteessa työpaikalla. Me olemme todenneet, että työolosuhteet ovat huonontuneet, haasteet ovat tässä edessämme, mutta meiltä, meiltä vaaditaan nyt poliittista tahdonvoimaa ja meidän täytyy ryhtyä ripeästi töihin. Odotan näitä tulevia kokouksia kärsimättömänä. Kiitos. Kiitos. Minulla on kolme puheenvuoropyyntöä ja nyt päätän sen siihen. Rouva Rapti, herra Bak ja herra Kristensen. Rouva Rapti. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε ε, και μετά από σας να ευχαριστήσω την Καρίμα η οποία... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin minäkin kiittää Karimaa, joka on tehnyt erinomaisen hyvää työtä ja hän on laatinut erinomaisen tekstin, joka on meillä nyt tässä hyvänä pohjana. Sosialistit ja minä itse olemme esittäneet muutamia muutosehdotuksia, tarkistuksia, mutta olemme kyllä ihan samalla aaltopituudella Kariman ja hänen asiakirjansa kanssa. Ja suhtaudun erittäin myönteisesti mahdollisuuksimme saada aikaan konsensus. Pari kommenttia. Nämä kommentit paljastavat, mikä on muutosehdotusteni takana. Me haluamme toimivat työolosuhteet, asianmukaiset sellaiset, ja toivomme myös, että meillä olisi siis selkeät kriteerit, joilla voimme varmistaa sen, että ne yritykset, jotka noudattavat yritysten yhteiskunnallista vastuuta, myös tunnustetaan sellaisiksi. Toivomme, että tällainen vastuullisuus ikään kuin valtavirtaistetaan koko tuotantoprosessiin. Ja niin ikään haluamme varmistaa sen, että uudet terveysriskit otetaan huomioon. Viittaan vaikka uusiin aineisiin, joita ihmiset joutuvat työssään käsittelemään. Ja toivon, että myös sellaiset ammatit, joita aiemmin ei pidetty vaarallisina, niin, mutta ovat kuitenkin sellaisia, otetaan myös huomioon. Me tuemme esittelijän ehdotusta saada aikaan stressi, työperäistä stressiä käsittelevä direktiivi. Me tuemme kaikkia niitä tutkimuksia, jotka liittyvät stressiin ja jopa itsemurhatapauksiin. Me kuulimme aiheesta aamun kuulemistilaisuudessa. IMKossa tullaan hyväksymään stressiin liittyvä mietintö sielläkin. Ja kaikki tiedot, joita olemme kuulleet aiheesta, ovat kyllä pelottavia. Me teemme työtä myös tilastojen parissa – tilastojen, jotka koskevat haavoittuvassa asemassa olevia työntekijöitä. Haluaisimme enemmän tarkistuksia, paikan päällä olevia tarkastuksia toteutettavaan työpaikoilla niin, että kaikenlaisia vaaratilanteita ja riskejä voidaan havaita ja voidaan varmistaa se, että myös laittomat työkäytänteet voidaan kitkeä. Tarvitsemme myös sellaisen tarvitsemme jonkinlaisen menettelyn niiden työntekijöiden tukemiseksi, jotka onnettomuuden tai sairauden jälkeen palaavat työpaikoille. Ja lopuksi. Olen sitä mieltä, että kaikenlaiset verkostot, jotka, joiden puitteissa käsitellään työturvallisuutta ja työterveyttä, terveyttä ovat tervetulleita. Ja me emme todellakaan halua suojan tasoa laskettavan, vaikka me haluammekin lainsäädäntöä yksinkertaista. Kiitos. Monsieur Bach, puis Monsieur Christensen. Edustaja Bach, sitten edustaja Christensen. Madame la présidente. Kiitos rouva puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää Kari Madellia hänen loistavasti tehdystä työstä. Ensimmäinen luonnos tästä mietinnöstä on hyvin konkreettinen ja tasapainotettu Monet meistä ovat käyttäneet tilaisuutta hyväkseen voidakseen lisätä sinne koko joukon tarkistuksia ja täydentääkseen mietintöä. Sisällöllisesti olen sitä mieltä, että tämä linjaus on hyvä. Ei meillä ole suuria erimielisyyksiä. Joitakin kohtia haluaisin tuoda kuitenkin esiin. Mehän olemme kaikki samaa mieltä siitä, että pitää vahvistaa eri toimijoiden koulutusta ja äh, meidän pitää vahvistaa ennaltaehkäisevää toimintaa ja sisällyttää, osallistaa työntekijät näihin toimintoihin. Toinen asia oli alihankintatoiminta. Mehän olemme sitä mieltä, että tämä ket- alihankintaketju on suuren luokan ongelma. Ja tämän ketjun päässähän on myös palkansaajia, jotka ovat epävarmoissa työolosuhteissa ja heillä on hyvin heikko koulutustaso. Vallinnee konsensus myös siitä, että pitää vahvistaa tarkastusta ja rangaistuksia. Meillä pitää olla keinot, inhimilliset ja resurssit työterveys- ja työturvallisuustarkastusten toteuttamiseksi, jotta voidaan puuttua asioiden kulkuun ajoissa. Eräs ajatus, joka minusta on henkilökohtaisesti on minusta mielin on tämä, järjest- tämä hälytysjärjestelmän käynnistäminen. Me haluamme lisää tietoa, lisää tutkimuksia terveysongelmista. Ja jos meillä olisi tämä suositus, että, syöd- että suositellaan parempien käytänteiden harjoittamista eri jäsenvaltioista mielipideeroavaisuuksista. Minä luulen, että tulevien viikkojen tai tulevien päivien aikana pääsemme keskusteluun siitä, miten voidaan säätää lakia. Meillä on konkreettinen olemassa oleva lainsäädäntö, mutta jotkut pyytävät komissiolta lisää, lisää lainsäädännöllisiä instrumentteja. Esimerkiksi jos puhutaan yhteisvastuusta ja solidaarisesta vastuusta alihankintaketjutoiminnassa. toiminnassa Tämä on myös lainsäädäntö, jossa puhutaan työperäisestä stressistä. Mm, mielestäni tämä, tässä mietinnössä me varmasti pääsimme hyvään kompromissiin. Ja minä olen valmis tekemään työtä lähiviikkoina. Öö, Monsieur Christensen. Herra Christensen. Tak kollega Deli. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia Rovadellille tästä hänen tekemästään työstä. Haluaisin mainita pari seikkaa, jotka ovat aivan erityislaatuisia. Minä aion esittää tarkistuksia Nämä Raptin kanssa. Silvaana on meidän varjoesittelijämme tässä asiassa. Tämä on sellainen alue, josta olen kovin kiinnostunut ja se liittyy nimenomaan asbestiin. On tärkeää, että meille tulee aloitteita komissiolta, jotta voisimme puuttua tähän valtavaan työsuojeluongelmaan. Asbesti, asbestia on koneissa, laitteissa, rakennuksissa ja ihmisiä kuolee sen vaikutuksen takia. Joissakin jäsenvaltioissa on vähittäiset ongelmat, ohjelmat, joiden mukana, joiden avulla päästään eroon asbestista. Ja meidän pitäisi todellakin varmistua siitä, että asbestin poistoon liittyy tietyt turvalliset säännökset. Tässä on kokonainen joukko erilaisia alueita, joita ei vielä ole otettu huomioon, mukaan lukien sellaiset äh, alat, äh, Esimerkiksi tarvitsemme erilaisia reagointimalleja, varsinkin kampaajat, jotka tekevät kemiallisten aineiden kanssa koko ajan työtä. Ne ovat usein vaarallisia ja, ja jos nyt katsotaan altistusaikaa, he tulevat hyvin nopeasti sairaiksi. Eli työaikaan myös ähm, työaikaongelmat liittyvät myös ähm, lentäjien työhön. He väsyvät helposti, silloin saattaa tulla vaarallisia äh, onnettomuuksia. Myös ähm, äh, pienet karsinogeeniset äh, päästöt ovat lentokentillä ja muualla ongelma. Ja tämän lisäksi matkalaukun matkatavarakäsittelijät helposti kärsivät, saavat selkäsärkyjä, kun matkalaukut ovat niin raskaita. Ja ajoajat ovat myös ongelma. Niitä ei sovelleta linja-auton kuljettajiin, jotka ne ajavat alle 50 kilometriä kerrallaan. Heihin ei päde samat säännöt. On siis paljon ongelmakohtia ja on tärkeää antaa viesti komissiolle näistäkin. Merci, Madame Deli. Kiitos, Rova Delli. Merci beaucoup. Kiitos paljon varjoesittelijälle ja edustajille näistä hyvistä ajatuksista tarkistuksina. Totta, pitää vahvistaa tätä ihmisten suhtautumista, kun puhutaan terveyspolitiikasta. Ne pitää sitoa kaikkeen julkisen politiikkaan, työllisyyteen, terveyteen, teollisuuskuljetukseen, liikenteen, koulutukseen ja niin edespäin. Te sanoitte ihan hy- ansiokkaasti, herra Kristensen, että tänä päivänä meidän pitäisi olla vähän enemmän pöyristyneitä, kun puhutaan asbestista tai uusien riskien myrkyllisyydestä, uusien aineiden myrkyllisyydestä. Tänä päivänä meillä on suunnaton haaste. Meidän pitää lähteä uudestaan käsittelemään tätä kuuluisaa REACH-direktiiviä. Sieltä ainakin se löytyy ainakin osittain tästä minun mietinnöstäni. Olen samaa mieltä kollegani kanssa alihankinnasta. Minulle se on todella keskeinen, koska mehän tiedämme, että tänä päivänä – käytetään tämmöistä mm, ketjuntunutta alihankintaa ikään kuin vesiputouksen omaisesti. Voidaan tulla ihan tasolle kahdeksan asti. Silloin voitaisiin miettiä, että jos ihmiset kärsivät työpaikalla, niin kyllä silloin pitäisi miettiä, miten lähdetään uudelleen organisoimaan työtä työpaikalla ihan olen iloinen siitä, että otitte myös esille sen, että meidän pitää ryhtyä suojaamaan niitä ihmisiä, jotka soittavat hälytyskelloja, jotka tuovat esille epäkohtia, mm, ongelmia työpaikalla, yritysjohdossa, riskitekijöitä. Usein heidät työnnetään nurkkaan tai kaappiin, heitä ei suojella, he itse altistuvat riskeille, kun tuovat esille eh, epäkohtia hälyttämällä hälyttävällä äänellä. Te puhuitte myös muista ongelmista, te puhuttiin myös työn hankaluudesta, rasittavuudesta. Se ilmenee kyllä kautta linjan koko tämän mietinnön alusta loppuun ja toivon, että nopeasti pääsisimme eteenpäin, jotta myös voisimme toimia sillä tavalla, että europarlamentti tulisi kuulluksi tästä kysymyksestä. Kiitos. Merci. Euh, Kiitos. Minulle on, kerrottiin, että komissaari haluaa pitää lehdistötiedotteen ennen kuin tulee meille puhumaan. Hän on vielä lehdistökonferenssissa vielä jonkin aikaa, mutta älkää nyt kaikki lähtekö pois täältä, mutta keskeytämme istunnon ihan pieneksi hetkeksi odottaessamme komissaarin tuloa paikalle. Mutta sitä ennen minä unohdin päättää keskustelun kohdasta 15, esityslistan kohdasta 15, koska mehän olemme nyt menneet taas jo yhden vaiheen eteenpäin. Meillä me tapaamme 7. marraskuuta. Käsittelemme Rovadellin mietintöä, puhumme kompromisseista, jotta voimme äänestää niistä 23. marraskuuta. No niin, nyt olemme käsitelleet kohdan 15 loppuun ja keskeytän kokouksen muutamaksi hetkeksi, mutta vielä kerran älkää lähtekö liian pitkälle liian pitkäksi aikaa. Hyvät kollegat, ehdotan, että jatkamme vielä kokoustyöskentelyä. Meillä on tasan tarkkaan puoli tuntia aikaa kuunnella komissaarin hänen ehdotuksia, jota on, jotka on hyväksytty, jossa käsitellään mm, rakennerahastoa ja sosiaalirahastoa ja, siihen liittyy ja myös rahoituspakettia annan hänelle sen enempää viivyttelemättä. Son puheenvuoron. Olen vähän pahoillani, että lehdistö pääsi tässä etusijalle ennen parlamenttia, mutta olkaa hyvä. Uh, ladies and gentlemen, good morning. Hyvät kuulijat, niin hyvää huomenta kaikille. Pahoittelen tätä viivästystä, mutta allekirjoitin kolme asiakirjaa, joista tänään puhun. Allekirjoitin ne 9.30 ja sen jälkeen meillä oli komissaari Haanin kanssa lehdistötilaisuus. Siellä esitettiin useita kysymyksiä, erityisesti yhteen seikkaan liittyen siitä paketista, jonka tänään hyväksyimme. Ja uskon, että teilläkin on kysymyksiä. Olen valmis keskustelemaan teidän kanssanne tästä sekä tänään että muissa tilaisuuksissa, jos teillä on kysyttävää. Ihan alkuun sanoisin, että se, mistä tänään keskustelimme, liittyy myös puheenjohtajamme puheeseen unionin tilasta. Hänhän sanoi, että Eurooppa on nyt käännekohdassa ja on käymässä selväksi se, että tulevaisuuden kasvu on vaakalaudalla. Hiljattaiset ennusteet ovat osoittaneet, että lasku on menossa alaspäin kaikissa maissa – eikä EUn talous ole poikkeuksena tähän sääntöön. Nyt tämän vuoden toisessa, toisella kvartaalilla ähm, BKT-mittaukset äh, ovat menneet, menneet taaksepäin. Toiset huolestuttavat luvut koskevat työllisyyttä. Äh, toisin kuin keväällä arvelimme, silloin kun kuvittelimme, että äh, elpyminen oli lähdössä, niin nyt täytyy pelätä, että työttömyysluvut laskevat. Meillä on erittäin korkea rakenteellinen työttömyys, johon liittyy myös talousarviokustannuksia. Siihen liittyy heikot kasvunäkymät. Se johtaa siihen, että ihmiset marginalisoituvat työmarkkinoilta ja yhteiskunnasta. Sitten prekaarityö nousee. Työllisyyden elpyminen johtuu lähinnä siitä, että työpaikkoja, että on tullut tilapäisiä työpaikkoja normaalin työsopimuksen, normaalit työsopimukset eivät taas ole nousseet. Kun työttömyysluvut ovat näin suuret, meillä on se uhka, että menetämme kokonaisen sukupolven. Mitä tulee sosiaaliseen levottomuuteen, sekin on nousemassa, erityisesti sellaisissa maissa, joissa on ryhdytty tiukki, tiukkoihin budjettitoimiin ja työ, työn, työpalkkoja on pienennetty. Tämä on johtanut siihen, että kansalaiset ovat sitä mieltä, että kriisin kustannukset koituvat kaikkein heikoimpien ja köyhimpien maksettaviksi. Työmarkkinauudistukset, aivan kuten muutkin uudistukset, voivat ehkä hiukan Ähm, lieventää tätä vaikutelmaa, mutta ne voivat olla menestyksekkäitä vain, jos saadaan luotua uusia työpaikkoja. Ja siksi on oleellista, että Euroopan unioni vie eteenpäin pitkän tähtäyksen rakenneuudistusponnistuksiaan ja pyrkii keskittymään mahdolliseen kasvuun ja työpaikkojen äh, kasv- lukumäärän kasvuun. Hyvä puheenjohtaja. Toki jäsenvaltioilla on kaikkein tärkein vastuu työmarkkinapolitiikasta, mutta Euroopan unioni ja Euroopan unionin budjetti voivat myötävaikuttaa tähän. Sitten budjetti Euroopalle 2020 asiakirja, jonka komissio hyväksyi hiljan. Siinä sanotaan, kuinka Euroopan unioni voi myötävaikuttaa 2020 strategian tavoitteisiin. Siitä nyt nousee pintaan kaksi seikkaa. Ensinnäkin solidaarisuus. Sehän on Mm, sehän käy koko tämän ehdotuksen läpi. Se tarkoittaa sitä, että köyhimpiä jäsenvaltioita ja alueita ja haavoittuvaisimpia ihmisiä kohtaan täytyy olla solidaarisia. Ja toiseksi suuri osa budjetista tähtää siihen, että ihmisiä mm, saadaan takaisin työpaikoille niin, että voidaan saada aikaan taloudellista kasvua. Ja tämä liittyy Euroopan unionin 2020-strategiaan, joka koskee älykästä ja osallistavaa yhteiskuntaa. Kohesio- ja työllisyyspolitiikka koskeva asiakirja, joka on juuri hyväksytty, on ensimmäinen osa tästä monivuotiseen rahoituskehykseen liittyvästä hankkeesta. Kun ajatellaan työllisyys- ja sosiaalipolitiikkaa ja siihen liittyvät uudet instrumentit ja ja toisaalta sosiaalisia innovaatioita koskevat ohjelmat liittyvät läheisesti toisiinsa ja ovat toisiaan täydentäviä. Ja tässä vaiheessa haluaisin lyhyesti puhua niistä ja korostaa muutamia niitä ehdotuksia, joita aiomme ehdottaa, joita pidämme järkevinä näinä haastavina aikoina. Haluaisin aloittaa sosiaalirahastosta. Aivan kuten komissio on kesäkuun tiedonannossaan sanonut, niin sosiaalirahaston prioriteetit linjataan samalle linjoille 2020 strategian kanssa. Ne keskittyvät neljään alueeseen, työllisyyteen ja työ, työvoiman liikkuvuuteen, koulutukseen, elinikäisen koulutukseen, sosiaaliseen inkluusioon, osallistamiseen ja köyhyyden torjumiseen ja institutionaaliseen kapasiteettiin ja julkiseen hallintoon. Nämä alueet vielä eriytetään erilaisiksi investointiprioriteeteiksi. Meillä on erilaisia suuntaviivoja, suuntaviivat ja meillä on myös lippulaivahankkeet ja erilaisia hankkeita, kuten vaikkapa Youth on, on the Move. Haluan nyt korostaa erästä tulen polttavaa asiaa, joka liittyy muun muassa työ, nuor, nuor, nuorisotyöttömyyteen ja marginalisoitujen, eli muun muassa romanien integroimiseen, mutta uskon, että enemmänkin voidaan tehdä, jotta voidaan torjua sosiaalista, yhteiskunnallista syrjäytymistä. Ja mielestäni sen vuoksi 20 prosenttia sosiaalirahastosta tulisi korvamerkitä juuri näihin tavoitteisiin. Niin ikään sukupuolten tasa-arvoa mm, tulisi edelleenkin pitää kaiken kattavana periaatteena, jotta voidaan syrjintää vähentää. Sosiaalirahaston rahoittamista tulisi keskittää kansallisissa uudistusohjelmissa esiintyviin ongelmiin ja alueisiin. Tämä tarkoittaa sitä, että kehittyneemmillä alueilla sosiaalirahaston varoja annetaan vähemmän anteliaasti. Ja komissio peräänkuuluttaa myös uusia ehtoja varojen saamiseksi. Hyvät jäsenet, tähän saakka äm, sosiaalirahastoon osuus ä, koko sosiaalirahastosta on, siitä on neuvoteltu jäsenvaltioiden kesken. Se on laskenut 40 prosentista noin 22 prosenttiin. Samanaikaisesti Eurooppa-neuvosto on yhä enemmän ja enemmän pyytänyt, että investointiin ja eh, ihmiskapitaaliin ja sosiaalisen syrjinnän marginalisointiin panostettaisiin enemmän, investoittaisiin enemmän. Meidän tulisi nyt sulkea tämä kuilu eh, sanojen ja tekojen välillä. Tulevissa neuvotteluissa komissio tulee varmistamaan sen, että kohesiobudjetista menee riittävän suuri osa sosiaalirahastoon. Me olemme ajatelleet ehdottaa minimiprosenttiosuuksia kullekin alue kategorialle 25 konvergenssialueelle, 37 näille välialueille ja sitten 52 kilpailukykyalueelle. Tämä ei ole mikään yhden koon lähestymistapa todellakaan, kuten näette, vaan se on minimi, jotta voidaan yhdistää investoinnit tarpeisiin. Joillain alueilla osuudet saattavat olla tai tarpeet voivat olla korkeammat, mutta meidän täytyy varmistaa se, että näitä varoja voidaan käyttää tehokkaasti kentällä. Täytyy varmistaa se, että EU-varat, varoilla saadaan rahalle vastinetta. Siksi niin alueellisella ja paikallisellakin taholla täytyy saada aikaan integroidumpaa lähestymistapaa kohesiopolitiikkaan. Komissio haluaisi myös, että Euroopan sosiaalirahastoa yksinkertaistettaisiin erityisesti loppukäyttäjän kannalta. Tällä hetkellä me yritämme yksinkertaistaa näitä kustannusoptioita entisestään ja saada aikaan enemmän standardointia ja pyrimme lisäämään oikeudellista varmuutta jäsenvaltioille. Toinen tärkeä yksinkertaistamiseen liittyvä seikka liittyy yhteisiin toimintasuunnitelmiin. Ne koostuisivat erilaisista toimista, joista sovitaan työntöönpanon mittaan komission kanssa, ja maksatukset olisivat riippuvaisia siitä, millä tavalla näitä erilaisia etappeja ja tavoitteita on matkan varrella saavutettu. Eli tällä tavalla sosiaalirahaston rooli kohesiopolitiikassa vahvistuu. Komissio on va- vakuuttunut siitä, että tämä on oikea, ainoa oikea tie eteenpäin, jos me haluamme todella myötävaikuttaa Euro- Euroopan unionin eh, elpymiseen, jossa tulee myös kasvuja ja työpaikkoja. Mutta menestys tietysti johtuu siitä, kuinka näitä mahdollisuuksia käytetään hyväksi. Hyvät jäsenet. Toinen instrumentti, josta haluaisin puhua, on globalisaation sopeutumisrahasto. Sehän on erittäin tärkeä osa sosiaalista Eurooppaa. Ja näin tulisi jatkossakin olla vuodesta 14-20. Globalisaatiorahasto osoittaa, että EU on solidaarinen työttömäksi joutuneiden, joutuneita työntekijöitä ähm, kohtaan, jotka ovat joutuneet työttömiksi oh, poikkeuksellisissa oloissa. Tämä rahasto alkoi tammikuussa 2007 ja sen jälkeen komissio on saanut 72 hakemusta 19 jäsenvaltiolta ja 358 miljoonaa euroa on kokonais summa, jolla näitä työntekijöitä on tarkoitus auttaa. Täytyy kuitenkin varmistaa se, että tämä raha menee oikeaan kohteeseen. Globalisaatiorahaston ydinmekanismi säilytetään ennallaan. Tämänhetkiset säännöt tulevat pysymään ennallaan, ovat sopivia. E, esimerkiksi kynnys on 500 työttömyyttä ja 12 kuukautta toimien täytäntöönpanemiseksi ovat kriteereitä. Mutta globalisaatiorahasto pysyy edelleenkin EUn budjetin ulkopuolella. Sen maksimimäärää vähennetään noin 430 miljoonaan, eli vähän. Tässä uudessa asetuksessa on neljä uutta elementtiä. Ensinnäkin komissio aikoo laajentaa sen sovellusalaa mui uusiin työntekijäkategorioihin, jotka valitettavasti ovat tällä hetkellä pois ulsen ulkopuolella, erityisesti ähm, ähm, sellaisiin henkilöihin, jotka ovat itse, itse itsensä työllistäviä tai äh, pk-yritysten äh, johtajia muun muassa. Äh, ja jotta voitaisiin ottaa huomioon mahdolliset Euroopan unionin tulevat kauppasopimukset, niin EGFn sovellusalaa laajennetaan myös tällä myös maanviljelijöihin. Ja tullaan auttamaan myös niitä työntekijöitä, jotka ovat menettäneet työpaikkansa rakenteellisten muutosten vuoksi ja myös sellaisten kriisiin liittyvien tekijöiden vuoksi, jotka ovat vahvasti vaikuttaneet paikalliseen talouteen. Yhteisrahoitus tasoa, sitä rukataan, se tulee olemaan 50 prosenttia. Mutta on myös mahdollisuus lisätä tätä 65 prosenttia niiden jäsenvaltioiden osalta, joilla on konvergenssialueita. Näin voimme mahdollistaa sen, että että samaan EU-budjettiin saadaan katettua useampia työntekijöitä ja samalla tavalla samanaikaisesti voidaan suojella niiden maiden ja alueiden vaurautta, jotka joutuvat vaikutuksen kohteeksi. Ja lopuksi hallinnolliset taakat, niitä vähennetään, menettelyitä yksinkertaistetaan ja lyhennetään. Tulemme vaatimaan vähemmän tietoja jäsenvaltioilta, kun ne hakevat tätä rahaa. Tällä tavalla voidaan leikata byrokratiaa. Olemme myös asettaneet itsellemme kolmen kuukauden rajan, jona aikana hakemuksia täytyy käsitellä. Tämä tulee lyhentämään äh, sitä aikaa, joka jää hakemuksen ja varsinaisen maksatuksen väliin. Hyvät kuulijat, nyt kolmas instrumentti, komission ehdotus uudeksi äh, sosiaalista muutosta ja innovaatiota käsitteleväksi ohjelmaksi. Progress. Siinä edistys, edistetään mikrorahoitusvälinettä ja muita välineitä, esimerkiksi Euroopan sosiaalirahastoa 1420 eh, kaudella 958 miljoonaa euroa on summa. Tässä tuetaan jäsenvaltioita, jotta uudistetaan eh, työllisyys- ja sosiaalijärjestelmiä ja täytäntöönpannaan EU-lainsäädäntöä. Tavoitteena ohjelmassa on, että edistetään sosiaalista innovaatiota, sosiaalista kokeellisuutta ja tosiaankin budjeteissa on paljon painetta jäsenvaltioissa ja siitä syystä meidän pitää löytää innovatiivisia ratkaisuja. Nyt on hyviä esimerkkejä asiasta ja me tuemme niitä ja pyrimme saamaan aikaan lisää. Nyt tarkoituksena on myös uudistaa EURES-verkkoa siinä eh, työntekijät ja, eh, tai yritykset ja työnhakijat eh, löysivät toisensa Euroopan markkinoilla ja 1,3 miljoonaa työpaikkaa on saatu tähän ja 700 000 CVtä ja siinä on tuhansia työnantajia joka vuosi noin 100 000 työpaikkaa löytyy tai tarjontaa on tätä kautta. Kun työttömyys on korkealla, niin yritämme käyttää tätä tehokkaammin tätä välinettä. EURES auttaa myös täyttämään aukkoja ja tavoitteena, tavoiteryhminä ovat nuoret esimerkiksi, jotka ovat kärsineet kriisistä. Me toivomme löytävämme 5000, eh, vuode, 5000 paikkaa vuodessa nuorille ja mm, halutaan myös yhden luukun eh, palvelua mikrorahoituksessa niin, että voidaan auttaa eh, haavoittuvia ryhmiä, nuoria, vammaisia rakentamaan omaa yritystoimintaansa mikrorahoitustuella. Nyt, ovat, äh, nyt on äh, rohkaisevia tuloksia. Nyt on äh, seitsemässä jäsenvaltiossa kahdeksan mikrorahoituksen tarjoajaa. Ja näitä on tämän vuoden loppuun mennessä useita. Ja nyt on hakijoita jo satoja ja 450 miljoonaa euroa olisi 2014-2020 tämä määrä. Me tuemme myös mikrorahoituslaitosten kehittämistä kentällä. Lopuksi haluamme parantaa sosiaalisten yritysten rahoituksen saatavuutta. Tarkoituksena on muu toiminta kuin pelkästään voiton optimointi niin meidän ehdotuksemme ovat sellaisia, että niistä keskustellaan monella foorumilla parlamentissa myös. Me olemme aikaisemmin jo kuulleet teitä runsaasti ja esittäneet sellaisia ajatuksia, jotka ovat mielestämme parhaita. Mielelläni kuulen teidän ajatuksianne ja sitä, miten reagoitte. Ja minä tiedän, että voin luottaa valiokuntanne tukeen jotta saamme aikaan ne hyvät asiat, joita, joita tämän ohjelman kautta. Kiitos. Kiitos hyvä komission jäsen. Nyt aion turhaannuttaa meidän parlamentin jäseniä, koska komissaari tuli puoli tuntia myöhässä, niin meillä on enää 10 minuuttia tulkkaus käytettävissämme. Voinemme ehkä venyttää sitä vartin yli yhteen, mutta minun on pakko lyhentää puheenvuoropyynnöt kahteen minuuttiin. Annan puheenvuoron ensin edustaja Örille, sen jälkeen edustaja Serkassa. Kiitos puheenjohtaja. Se, mitä nyt kuulimme, oli lyhyt, pieni etumaku itse asiassa siitä, mihin meidän on tutustuttava vielä huomattavasti paremmin jatkossa. Ja toteaisinkin tähän liittyen seuraavaa. Se, mitä täällä esittelitte, on kyllä aivan oikein, mutta komissiossa tulisi myös huolehtia siitä, että katsomme toiselle puolelle niin, että luodaan kunnollinen kenttä, kunnolliset edellytykset äh, niin, että että tuet voidaan hoitaa niin, että voidaan luoda työpaikkoja. Tätä mielestäni tulisi katsoa. Ja mitä tähän uuteen rahastoon tulee, on tärkeää, että näitä luokkia laajennetaan. Tämä on tietenkin riski, sillä kaikkia varoja ei ole saatu käytettyä. Ja tästä voi tietenkin syntyä ongelma ja vaarana voi olla se, että lähdemme viemään tätä työtä väärään suuntaan. Kaikkia varoja ei ole saatu käytettyä, mutta silti luokkia on laajennettu. Eli tämä asia pitäisi ehkä kastaa. Ja mitä sitten tulee edistykseen, niin kyllä asioita voisi ehkä lähestyä temaattisemmin, mutta pidän kyllä siitä, että painotatte juuri nuoria ihmisiä – ja ehkäpä voisi olla hyvä katsoa niitä eri aloja, joiden kohdalla me voimme tehdä arvioita esimerkiksi työvoiman puutteesta. Ja tässä puhun nyt todella nuorista työttömistä myös. Ja meidän täytyisi tukea heitä niin, että he voisivat suuntautua oikeille aloille, että näkisimme, mitä ammattiosaajia tarvitaan. Mitä mikrorahoitukseen tulee, olemme aivan samaa mieltä. On totta, että tämä on ollut menestystarina. Ja toivon, että annatte meille tästä vielä yksityiskohtaisempia tietoja niin, että meillä on enemmän pohjaa keskustelulle. Tässä se, mitä minä halusin sanoa. Kiitos. Kiitos, edustaja Sirkkas, Kaksi minuuttia sen jälkeen Rova Harkin. Kiitos, hyvä komission jäsen. Kiitos tästä esityksestä. Tämä, te, tämä teema on kyllä enemmän kuin kahden minuutin arvoinen. Toivon, että voisimme toistamiseen pehua näistä samoista kysymyksistä. Minä keskityn vain yhteen kysymykseen, joka on varmasti kaikista huolestuttavin. Minua huolestutti se myös, koska minä en kuullut sitä teidän puheenvuorossanne, enkä myöskään siinä muutosohjelmakirjassa, josta pitäisi nyt puhua, koska nyt on kyse todellisesta muutoksesta, koska tämä rahastus, rahasto on ehdollistunut, jos me ajatemme kokonaista maailmantalouden tilannetta. Meidän, jos me ajattelemme Euroopan sosiaalirahastoa, onko se samanlainen kuin ennen, onko se samanlainen kuin kohesiorahasto? Sosiaalirahasto voitaisiin lakkauttaa, kyllä, niissä maissa, jotka eivät täytä talouden ehtoja. Sitä on nyt ehdollistettu EUn sosiaalipolitiikalle. Sitä on ehdollistettu siten, että rahastosta hyötyvät, hyötyisivät, että hyötyisivät työttömät ja syrjäytyneet ja tietyt hallitukset. Mutta tässä on tietty perversitilanne. Se on suunnaton perversitilanne, koska nyt ei Euroopan unionin politiikkaan ei anneta mitään sosiaalilausekkeita, vaan makroekonomisia, lausekkeita ja silloin makroekonomia on sosiaalipolitiikan palveluksessa. Mitä te voisitte ilmoittaa meille? Kyllä teidän pitäisi ottaa näihin ongelmiin, suhtautua näihin vakavasti eurooppalaisten kansalaisten kanssa, koska minä haluan, että suhtautuisitte yhtä vakavasti tähän kuin minun poliittinen ryhmäni suhtautuu. Madame. Rouva Harkin. Ja sitten Rova Schlüter. Chair, just two. Kiitoksia puheenjohtaja. Pari yleiskommenttia. Ensinnäkin komissaari. Eh, haluaisin eh, heijastella sitä, mitä Sarkas sanoi eh, tästä mm, näiden maiden makrotaloudellisesta tilanteesta ja ehdoista. Minä haluan tästä selvennyksiä. Olen tyytyväinen siitä, että e, sosiaalirahasto on tärkeässä osassa, mutta toinen kysymys on sitten tämä kokonaisuus, jossa tarvitaan selvennyksiä. Aivan ensiksi haluaisin viitata kommentteihin koskien EGF. E ja sitten e, mitä tulee näihin työntekijöihin, jotka liittyvät eh, globalisaatiorahastoon eh, ja eh, jos nyt katsotaan, millainen on globalisaatiorahaston saatavuus, mainitsitte tässä myös kauppasopimukset samassa lauseessa. Minä mietin tässä poliittista koherenssia ja johdonmukaisuutta. Tarkoitatteko, että nämä sopimukset vaikuttavat siihen, miten maanviljelijät pääsevät mukaan globalisaatiorahastoon. Ja mitkä ovat sitten eh, ehdot eh, maanviljelijöille, ovatko ne samanlaiset kuin muille työntekijöille? Minä tiedän tässä, mitä eh, ajatuksia on. Tässä on kuitenkin epämääräisyyksiä ja yhteisrahoituksesta tulee ongelma. eilen näimme ensimmäisenä Kreikan hakemuksen, mutta meidän täytyy todellakin eh, katsoa, että mikä on yhteisrahoituksen sijas näiden maiden osalta, jotka eh, vetoavat globalisaatiorahastoon. Monet eh, saattaisivat nähdä mielellään, että tässä mennään ylemmäksi kuin tämä mainittu prosenttiluku. Ja tällä tavoin jäsenvaltiot voisivat käyttää näitä varoja työpaikkojen luomiseen minä tiedän, että muutkin haluavat puhua, joten minä lopetan tähän. Madame Schröter. Kiitos, Rova Schröter ja sitten Rova Mohan Schachtier. Ja, vielen Dank. Um, ich möchte... Kiitos. Mielestäni sosiaalirahasto on voittaja ehdotusten jälkeen nämä hyvin rohkeat äh, prosenttimäärät äh, ovat sen verran rohkeita, että niiden puolustaminen voi olla vaikeaa, mutta meidän ryhmämme joka tapauksessa on rinnallanne puolustamassa näitä prosenttilukuja. Katsomme, että se mitä halutaan saavuttaa EU 2020 tavoitteen kautta on saavutettavissa. Ja näin EU 2020 tavoitteet on otettu myös sosiaalirahaston piiriin ja tämähän on todella hieno asia ja tämä voi olla hyvin merkityksellistä myös alueelle. Kaksi kysymystä. Joka tapauksessa, mitä konvergenssimaihin tulee, niin tarkoittaako tämä sitä, että sosiaalirahaston lisäksi myös globalisaatiorahasto on mukana, vai ymmärsinkö minä tämän jotenkin väärin? Si, Madame Morin-Chartier, Rouva morin ja Rouva Rapti. President. Kiitos rouva puheenjohtaja, hyvä komission jäsen. Minä äh, olen iloinen, että saan kuulla teitä hyvin tarkasti täällä näin. Minä haluaisin nyt tehdä teille viisi kommenttia, viisi kysymystä. Ensimmäinen koskee tätä ehdollista, ehdollistamista. Haluammeko me nyt todella sitoutua tämmöiseen kahteen, kahdenlaisen, kahden kahden tyyppiseen politiikan, eli ne raha, maat, jotka ovat vaikeassa taloudellisessa ja rahapoliittisessa tilanteessa, jos me pyydämme vielä ihan vielä enemmän raskaampaa yhteisrahoitusta. Tässä olen samaa mieltä kuin edustaja Serkas se oli liian raskasta tai, tai sitten ei päästä käsiksi tähän rahoitukseen. Toinen on se, että te sanoitte esityksessänne että puhuit, että nuoret pitää saada työmarkkinoille, heidät pitää saada integroitua sinne, mutta millä tasolla meidän pitää taistella? Euroopassa ovat nämä ammattitaidottomat, kouluttamattomat nuoret, joille ei ole mitään ammattitaitoa. He tulevat kuitenkin koulutusjärjestelmästä, mutta me tarvitsemme heitä varoja, heille varoja, koska he ovat syrjäytyneet sosiaalisesti kaikkien ulkopuolella. Meidän pitää ottaa nämä nuoret tähän 2020 strategiaan, eli <clears throat> käydä pahan juuriin kiinni ja sieltä kitkeä se pois. Nämä nuoret ovat närkästyneitä, suuttuneita, koska he tulevat aina olemaan närkästyneitä ja suuttuneita ja raivoissaan, jos heidän tilanteelleen ei sanota mitään. Kolmanneksi, ette sanoneet mitään työpaikkojen uudistamisesta, työpolitiikan uudistamisesta. Jos meillä on samanlainen koulutustaso, niin työ, työpaikkatarjonta ole samaa, eli mikä on tämän työpaikkojen fysio, fysionomia, työpaikkojen sisältö. Kyllä tämä kaikki tulee vaikuttamaan. Kyllä yhteiskunta lähtee liikkeelle. Kyllä tästä tulee liikehdä. Ette puhuneet tästä yhtään, mitä me tulemme olemaan hyvin tarkkoja, kun lähdetään puhumaan sosiaalirahaston varojen käyttämisestä. Neljäs on, on tämä globalisaatiorahaston käyttäminen, niiden varojen käyttäminen maanviljelijöille 430 miljoonaa euroa uudelle väestölle, joka tulee hyötymään tästä globalisaatiorahastosta. Miten tämä tulee tapahtumaan, millä kriteereillä? Hyvä puheenjohtaja, viimeinen kommentti ja kysymys. Tässä on kyse siitä, että käytetään elintarvikeapurahoja, varoja kaikista vähäosaisimmille, koska tässä emme voi jatkaa, antaa tilanteen jatkua sellaisilla alueilla, joissa ei ole minkäänlaista oikeutta eikä minkäänlaista organisoitumista. Rova Rapti seuraavaksi. Kirja Kiitoksia kovasti puheenjohtaja ja kiitoksia komissaarille tästä lausunnostanne. Se antoi minulle vähän toivoa mutta haluaisin tietää, kuinka optimistinen te olette siitä, voimmeko me todella täytäntöön panna kaiken tämän. Ajattelen erityisesti tätä kolmen kuukauden aikarajaa, jona aikana raha täytyy todella maksattaa. Tämä liittyy Beresin ja Harkkinin kommentteihin, joita he esittivät täysistunnossa viime viikolla. Minulla olisi aivan erityinen kysymys, nimittäin seuraava. Te puhuitte työpaikkojen luomisesta. Kun puhutaan työpaikkojen luomisesta, niin täytyy aina ajatella säällisiä työpaikkoja. Säällisten työpaikkojen luomisesta täytyy puhua. Täytyy olla sekä säälliset työolosuhteet että säälliset palkat. Kreikassa muutama päivä sitten tapahtui Troikan vierailu, EUn Troikan, ja siellä puhuttiin palkkojen vähentämisestä TES-neuvotteluissa, työehtosopimuksissa. Eli toisaalta yksi käsi antaa, toinen käsi ottaa. Jonkinlainen raja täytyy vetää, joten haluaisin, että kommentoisitte tätä palkka-asia. Ai niin, sitten vielä yksi asia. Me tarkastelemme myös sitä kysymystä, joka liittyy virkamiesten potkimiseen julkisella sektorilla. Rova Regner ja sitten Thomas Mann. Ich kann bis on. Kiitos puheenjohtaja. Voin puhua erityisen lyhyesti. Ensimmäinen kysymykseni liittyen globalisaatiorahaston jo esitettiin. Rova Harkinsen nosti esiin ja tuen sataprosenttisesti hänen huomioitaan asiasta. Toinen kysymykseni, sekin jo esitettiin, joten ehkäpä vielä yksi konkreettinen kysymys teille komission jäsen. Mitä aikeita teillä on elintarvikeapuohjelman suhteen? Kyse on merkittävistä summista. No, täytyy katsoa, että mistä nämä rahat tulevat, joten haluaisin tästä kyllä konkreettisia tietoja. Madame Turunen. Edustaja Manja, sen jälkeen edustaja Turunen. Kiitos. Komission jäsen mielestäni on oikein rohkaisevaa viittauksenne eh, eh, sosiaalirahaston yksinkertaistamisesta Jännityksellä odotan ehdotuksia. Tämä on tärkeä tavoite, koska päällekkäisyyksiä on ollut hyvin paljon. Ja kuitenkin kyseessä on yksi parhaita välineitä eurooppalaisen lisäarvon välittämiseksi myös ulospäin, joka todella konkreettisesti muuttaa ihmisten elämää. Näin ollen Euroopan sosiaalirahasto, joka aivan oikein on nyt tehty osaksi 2020 strategiaa, toteuttaa toimia myös ennaltaehkäisevästi eikä yksinomaan korjaa jo tapahtunutta vahinkoa. Tämä on mielestäni hyvin tärkeää. Ja toivoisin erityisesti, mitä tulee nuorisotyöttömyyden torjumiseen sosiaalirahaston mukanottoa. Toistuvasti olemme saaneet äh, esimerkkejä eri maista, eri alueilta. Äh, ja mielestäni parhaita käytäntöjä ei ole vaihdettu. Se olisi kyllä erittäin motivoivaa. Ja lopuksi mehän olemme vain yhteisrahoittaja, sen kyllä tiedämme, mutta joidenkin maiden on äärimmäisen vaikea saada näitä rahoja kasaan, omaa osuuttaan kasaan. Eikö voisi olla jonkinnäköistä laskentajärjestelmää, jonka pohjalta voitaisiin todeta, että tietyt ohjelmat, ohjelman rahoitusosuus voitaisiin Ähm, laskea myös käytettyinä miestyövuosina niin sanotusti, eli että tämäkin panos laskettaisiin mukaan ja otettaisiin huomioon. Te käytte taistelun komissiossa, mutta me olemme teidän rinnallanne. Ähm, Madame Turunen, Rouva Turunen ja sen jälkeen Rouva Guntz. Uh, Kiitoksia kovasti. Minä olen samaa mieltä näistä haasteista, jotka mainittiin Jostain voi olla erikin mieltä, mutta mietin tässä hiukan sitä, mikä on yhteys ehdollisuuteen makrotaloudessa. Ja tämä liittyy varmasti myös tuohon Sixpackiin, joka hyväksyttiin viime viikolla. Jos halutaan nämä työllisyyttä ja kasvua, niin en oikein näe, minkä, mikä osio Sixpackista ja näistä, tästä ehdollisuudesta, makrotalouspolitiikasta edistävät kasvua ja työllisyyttä, koska tilanne on se, että jos on sellainen maa, joka on hyvin äh, syvällä vajeissa ja veloissa, niin äh, silloin ei enää voi laikata, äh, leikata ja ryhtyä kasvamaan. Että sillä saattaa olla hyvin kielteinen vaikutus. Tällainen meillä oli jo Sixpackissa ja sitten lisätään raho- tuksesta tällainen syklimyötäinen keino. Se oli kielteinen asia, mutta minun mielestäni tässä on paljon mielenkiintoisia hyviä asioita myös. Tässä pitäisi mm, korvamerkitä köyhyyteen ja sosiaalirahastoon. Tämä on erittäin hyvä täällä vihreissä. Elisabeth on asiantuntija, mutta globalisaatiorahasto sen käyttöönotto. Siitä, siinä pitää olla varovainen sen asian käsittelyssä. Kiitos. Madame Kinga konsensus. Rouva Kinga Kunts ja sen jälkeen minä itse sanon muutaman sanan. Kiitos puheenjohtaja. Täällä jo paljon on kuultukin. Esimerkiksi hallinnon yksinkertaistaminen sosiaalirahaston kohdalla on hyvin tärkeä asia. Ja olemme myös nähneet, että jäsen valtiot eivät ole saaneet kaikkia varoja käytettyä, joten tässäkin tarvitaan parannusta ja lisää sääntöjä. Muutenhan Euroopan unionin prioriteetteihin ei ohjelmien kautta koskaan päästä tai niitä ei saada toteutettua. Ja nyt on kyllä korkea aika kantaa vastuuta juuri tämän yksinkertaistamisen suhteen, mutta se ei saa kuitenkaan mennä väärään suuntaan. Ehdollisuus, liittyen rahoituskuriin on tietenkin tärkeä asia sekin, mutta erityisesti tarvitsemme sitä, että ehdollisuuden kautta sosiaalinen mukaanotto ja syrjäytymisen estäminen saadaan toteutumaan. Myöskään näitä, näitä ohjelmia ei saa erottaa toisistaan. Ja strategian rahoittaminen verottaminen tässä jotenkin jää mielestäni puutteelliseksi ja köyhyyden torjumisessa voimme olla menestyksekkäitä vain siinä tapauksessa, että koko kokonaisuus otetaan huomioon. On hyvin tärkeää, että myös rakenteelliset kysymykset otetaan huomioon. Ja sitten vielä globalisaatiorahastosta kysymys. Miten tämä yhteys ymmärretään, sitä minä en ymmärrä. Ja mikrorahoitus tietenkin, mutta siitä tämä sosiaalirahasto elementti mielestäni jää puuttumaan. Tukea voi tietenkin saada ja mikä tämä yhteys on, niin sitä me emme vielä ole oikein nähneet. Kiitos. Jos tulkit haluavat poistua, niin, niin voimme jatkaa englanniksi, edelleen. he sitten vielä ei eh, voi tulkata minun kysymykseni. No hyvä, hyvä komission jäsen, minä haluaisin myöskin ilmaista, kuinka huolestunut minä olen, kun puhutaan tästä paketista. Tehän olette komissiokollegion jäsen yksi 27. mutta sen jälkeen kun tehtiin päätöksiä 21. heinäkuuta Kreikka-avusta euroalueella, niin sen jälkeen on voitu nähdä, mitä on annettu rakennerahastoille toimintoja varten kaiken tämän budjettikuriohjelman lisäksi. Tällä hetkellä meillä on makrotalouden ehdollistamat rajat näille rahastoille. Minä en halua tässä sen enempää sanoa, että jos yhden maan pitää todella harjoittaa tiukkaa budjetti, budjettikuria, niin sitten voidaan rakennerahastojen avulla jatkaa ja tukea toimintaa, niin tämä sama komissio hyväksyy sitten toisaalla, että hajotetaan kaikki tukien toimenpidet, mahdollisuudet tämän makrotalouden nimissä Toisekseen on, tämä keskusteluhan on käynnistynyt jo aikaa sitten. Muistan, kuinka te teidän edeltäjänne pääjohtaja tuli sanomaan, että me voisimme äh, äh, hajottaa kaikki nämä horisontaalisäännökset ja Rova Schröter on ihan oikeassa, koska kaikki raha menee hukkaan. Tässä on se riski, että sosiaalinen kysymys ei saa sille enää itse kuuluvaa asemaa. Siitä tulee ihan toisarvoinen kaikille, kaikkien muiden tavoitteiden jälkeen. Jos puhutaan kohesiosta, totta kai alueilla on oma vastuunsa. Niillä on suuri vastuu, kun ajatellaan sosiaalipolitiikan toteuttamista. Me e, tarvitsemme näiden rahojen käyttöä. Mutta minusta tuntuu siltä, että nyt tässä on tilanne kääntynyt päälaille. Sen sijaan, että sosiaalikysymykset olisivat kohesion keskeinen tekijä, niin asetetaan kohesio kysymykseksi ja sosiaali, sosiaaliosio on sitten tämmöinen täydentävä lisäävä toimenpide siellä taka-alalla. Kun katson, tai kuuntelen budjettilukuja, josta te meille kerroitte, jos komissio on valmis, niin silloin ollaan siinä ajatusten kentässä, että pitää nostaa sosiaalirahaston osuutta bu- yhteisön budjetista. Te olitte sitä mieltä ja te olette samaa mieltä, mutta sitten pannaan sosiaalirahaston harteille paljon asioita, mm, maanviljelijät ja niin edespäin. Ehkä jos yhtäällä voideta, voitetaan jotain, niin sitten toisaalta taas sitten täydennetään ihan, korvataan ihan liikaa mitä tulee sitten taas sitä, että jäsenvaltioille ei palauteta rahaa, jota ei ole käytetty rakennerahastoissa, vaan että käytettäisiin ne mieluummin yleishyödyllisiin eurooppalaisiin palveluihin tai toimintoihin. Minä eh, en nyt voi tässä enempää jatkaa, koska minä en vielä halua viedä tulkijan aikaa enempää. Voin nyt vastata englanniksi, olkaa hyvä